Det So, ich bitte doch die Kolleginnen und Kollegen. No niin, pyytäisin, että kollegat istuisivat paikoilleen. Meillä on nimittäin tiukka aikataulu. Ja nyt meillä on täällä vieraana, tervetuloa vain, ilmasto-, energia- ja rakennusministeri Martin Liedegard. Tervetuloa tänne Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan. Teidän ministerikolleganne oli aamulla täällä vieraina ja nyt odotamme jännittyneinä, että mitä tulette meille esittelemään ja mitä Tanskan puheenjohtajakaudella on prioriteetteja teillä. Ja sen jälkeen sitten kollegat saavat esittää kysymyksiä ensimmäisellä kierroksella ja voitte sitten vastata. Ja sitten pidetään vielä toinen kierros. Ja nyt saatte puheenvuoron. Olen jännittynyt kuulemaan, että mitä tulette kertomaan. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti. Olen iloinen siitä, että sain tulla esittelemään tänne puheenjohtajamaa Tanskan prioriteetteja tälle valiokunnalle. Tämä valiokuntahan on yksi tärkeimmistä valiokunnista, kun kyse on EUn prosesseista ja myöskin keskustelusta. Koitan tehdä parhaani seuraavien kuuden kuukauden aikana yhdessä teidän kanssanne ja teidän neuvonne mukaisesti. Eli odotan kovasti tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne ja parlamentin kanssa seuraavana kuukausina. Jäsenvaltioiden ja kansalaisten suurin huolenaihe on ihan oikeutettu eh, Euroopan talouden kriittinen tilanne. Poliitikkoina meidän täytyy tarttua tähän tilaisuuteen ja vastata näihin valtaviin haasteisiin. Unionissa ja parlamentissa on erilaisia perheitä yhdessä ja meitä yhdistää se usko, että tuleva, tulevaisuudessa toimii paremmin yhdessä kuin yksin tässä kriisissä meidän täytyy pystytä yhdessä vastaamaan näihin muuttuviin tilanteisiin. Ja meidän täytyy ymmärtää, että nykyinen talouskriisi niin ei sitä me onnistu pidättelemään, jotta emme vastaa myöskin resurssikriisiin ja ilmastokriisiin, jotka meillä on myös edessämme. Viimeisten kymmenen vuoden aikana hyödykehinnat ovat nousseet enemmän kuin mitä ne ovat vähenneet koko vuosisadan aikana. Esimerkiksi äh, öljybarrelin hinta on 140 dollaria, niin se on vaikuttanut osaltaan tähän kriisiin. Hyödykkeiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ja ilmastonmuutos aiheuttaa myöskin maahanmuuttoa ja jos emme tee mitään, niin se ei ainakaan tule auttamaan, vaan meidän täytyy puuttua tähän kriisiin yhdessä. Niin kuin varmaan tiedätte, niin tämä on myös syy sille, minkä takia uusi hallitus, uh, uusi hallitus Tanskassa on päättänyt, että tulemme laskemaan hiilidioksidipäätöjä 40 prosenttia 2020 mennessä. Ja puolet teollisuuden tarpeesta tulee tuulivoimasta tämä ei pelkästään johdu energia- ja ilmastokriisistä, vaan myöskin resursseista, resurssipulasta. Meidän täytyy huolehtia energiatehokkuudesta ja vähäisestä taloudosta, joka vie meidät talouden kasvuuralle ja parantaa kilpailukykyämme ja vahvistaa talouttamme hintasokkeja vastaan. Tarvitsemme vahvoja poliittisia signaaleja siitä, että investoimme tulevaisuuteen. Meidän pitää aiheuttaa energia- ja ilmastointiprosessille selkeitä virstanpylväitä 2020-2040. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös energian infrastruktuuriin ja 2020-strategian tavoitteisiin. Tämä osittain selvittää sitä, minkä takia vihreä Eurooppa on yksi Tanskan prioriteesteista – Jos katsomme ohjelmaamme, niin sehän on aika täynnä. Olemme ajatelleet laskea 20 prosenttia 2020 mennessä energiankulutusta ja käyttää energiaa tehokkaammin. 2011 öljykustannukset olivat 315 miljardia e, euroa ja siis nousivat ennestään vuodesta 2010. Eli tarkoittaa sitä, että öljykustannukset yksistään viime vuonna Euroopassa lisääntyivät 100 000 miljardia. 100 mi- miljardia. Öm, eli meidän täytyy investoida Euroopan tulevaisuuteen eikä öljyä tuottaviin maihin Euroopan ulkopuolella. Ja tärkein mm, välinettä on tässä energiatehokkuusdirektiivi. Tarvitsemme sopimuksen siitä, koska näin saamme aikaan energian säästöä. Energiatehokkuuden kautta myöskin pystymme eh, säästämään euroja ja tätä voidaan käyttää mm, talous, talouden elpymisen tekijänä. Komission arvioinut, että energiatehokkuusdirektiivin myötä voidaan saada aikaiseksi kaksi miljoonaa työpaikkaa, joista suurin osa syntyy paikallisesti eikä niitä voida siirtää EUn ulkopuolelle. Jotkut maat ja sektorit eivät ehkä pidä kaikista näkökohdista komission ehdotuksessa ja ymmärrän tietysti huolenaiheet ja arvostan sitä, että olosuhteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Nykyinen talous tilanne ja kustannustehokkuus on tietysti tärkeä politiikan teossa, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että mm, laskemme rimaa. Direktiivin eh, pääviestin täytyy heijastaa tätä ja ottaa huomioon ilmasto- ja muut olosuhteet, koska me emme voi laskea kunnianhimon tasoa nykyinen kuilu tuohon 20 prosentin tavoitteeseen nähden pitää kuroa umpeen. Mutta me voimme olla joustavia sen suhteen, millä toimenpiteillä direktiä pannaan täytäntöön Euroopan neuvoston ohjeiden mukaisesti. Meidän pitäisi hyväksyä tuo direktiivi mahdollisimman pikaisesti. Se on tärkeää puheenjohtajakaudellemme. Ja teillähän Envi-valiokunnan ja sen Peter Liisela siitä, laati siitä mietinnön. Ja sitten meillä on nämä ilmaston ja energian etenemissuunnitelmat 2050 mennessä. Olen lukenut mietintönne tarkkaavaisesti ja olen pystynyt jo keskustelemaan asioista muutamien teidän kanssanne ja myös sidosryhmien kanssa. Nämä keskustelut ovat tärkeitä ilmastopolitiikan tulevaisuuden kannalta ja vähähiilisen, vähähiilisen talouden etenemissuunnitelma 2050 jota meillä neuvoston päätelmiin jo maaliskuussa. Ja kesk- me sitoudumme tähän ja toivomme, että keskustelussa yhdessä ennen kautta ne löytyy yhteistä maaperä, maaperä. Päästökauppa yksistään ei tule mahdollistamaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen – Energiatehokkuusdirektiivi voisi olla yksi keino päästä vähennystavoitteisiin ja 2030 virtanpylväseen. Jos parlamentti hyväksyisi tämän ehdotuksen, niin se olisi osa sitten neuvotteluja neuvoston kanssa. Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat ovat keskeisiä energian etenemissuunnitelmassa – Kysymys kuuluu, että kuinka tämä tulee tapahtumaan. Vain osa jäsenvaltioita kannattaa sitä, että nostetaan tavoite 20-30 prosenttiin. Ja jos katsotaan energiaetenemissuunnitelmaa ja vähäilistä toimintasuunnitelmaa, niin 2030 tavoitteet voisivat antaa riittäviä kannustimia teollisuudelle, teollisuudelle lisätä ponnistuksia ja tekisi EUsta uskottavamman kumppanin kansainvälisissä neuvottelussa. Osapuoli kokous 17 Durbanissa oli varmaan paras konkreettinen saavutus ja vähiten kehittyneiden maiden kanssa ja muiden kehittyvien maiden kanssa tehdyn yhdistön ansiosta EU pystyi saavuttamaan tavoitteet keskipitkällä pitkällä aikavälillä. Minä, niin kuin moni teistäkin, olin paikalla siellä ja korostimme sitä, että edelleenkin uskoo tähän prosessiin. Vahvistimme EUn sitoumuksen tähän prosessiin ja siihen, että haluamme lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Sen jälkeen Euroopan sopimusta on ylistetty, vaikkakin jotkut ovat kritisoineet siitä, että EU on rintama mureni. Mutta samalla muutamat ovat osoittaneet myöskin sen, miten voimakas tämä meidän unionimme on kansainvälisellä näyttämällä. Kiitoksia teille kaikille. Nyt meidän kaikkien tulee jatkaa tämän saavutuksen pohjalta. Parlamentti on tärkeässä roolissa yhteisessä ponnistelussamme kunhan me vahvistaa entistä strategista yhteistyötä kehittyvien valtioiden kanssa. Ja tämä johtuu siitä, että Durbanin tulos sinänsä ei riitä. Meidän täytyy kuroa umpeen tuo kuilu 2020 mennessä. Ja tämän uuden sitoumuksen täytyy olla tarpeeksi vahva. Toivon, että tulette käyttämään hyväksenne tätä kontekstia jäsenvaltiossa ja edistätte tätä EUn politiikkaa. Sitoutuminen uusiin energianlähteisiin tulee hyödyttämään sekä kehittyviä että kehittyneitä valtioita. Pitkällä aikavälillä toivon, että sitova sopimus, joka sitä kaikkia maita tulee voimaan 2020 lähtien. Kuitenkin on myöskin kivuliaan selvää, että 17 osapuolikokous ei saanut aikaan edistystä sen suhteen, että tos, o, oikeasti kurottaisin umpeen tuota kokonaistavoitetta. Ja sen takia EUn täytyy edelleenkin painostaa kumppaneita niin, että pystyttäisiin lisäämään vähennyksiä tuohon tavoitteeseen nähden ja pysyt pitet, lämpötilan nouseminen kahdessa asteessa Parlamentti ja neuvosto, parlamentin neuvosto on tär- iso tehtävä edessään, ja tämä liittyy myös kirjanpitosääntöihin. luotan komission, että komissio selkeyttää tätä prosessia, että nykyiset vähennystavoitteet 2020 mennessä, ei, niitä ei ainakaan heikennetä. Neuvoston työryhmät aloittavat niin pian työnsä, kun komission ehdotus on jätetty, ja toivomme tekevämme yhteistyötä yhtä aikaisesti parlamentin kanssa. Teemme tietysti yhteistyötä tämän asian tiimalta. Toivottavasti pääsemme eteenpäin myöskin asetuksen osalta, joka koskee raportointia ja kasvihuonekaasujen laskemista. Tarkoitus on tehdä intensiivisesti töitä neuvoston työryhmissä ja saada aikaiseksi sopimus parlamentin ja neuvoston kanssa välillä myöhemmin tänä vuonna. Ja myöskin G20-kokouksen valmistelu tulee olemaan tärkeä tehtävä. Toimme saamme aikaiseksi yhteisen kannan EUlle. Ja meidän täytyy varmistaa, että EU tekee edelleen yhteistyötä kehitysmaiden kanssa – Olemme valmiita keskustelemaan uusista kestävän kehityksen ja kestävän energian tavoitteista. Ja tässä teemme yhteistyötä ympäristöministerin kanssa, jonka te tapaatte huomenna. Olemme selvillä siitä, että meillä on todellinen kestävyysongelma ja sen takia olemme valmiita ponnistelemaan, jotta keskustelua saadaan eteenpäin. Odotamme tässä kovasti komission ehdotusta. Mitä tulee ähm, offshore-öljyn ja kaasun asetuksen suhteen, niin äh, ähm, olemme tietoisia siitä, miten hajanaisesti jäsenvaltiot suhtautuvat näihin toimiin. Ja jos nähdään, mitä, minkälainen äh, kaska, äh, tuho tapahtui 2010, on tärkeää, että meillä olisi yhtenäinen lähestymistapa unionin vesiin ja että me ainakin pystyisimme rajaamaan vaikutukset, jos tällainen tuho tapahtuisi. Odotamme tätä ehdotusta ja tulemme sitten seuraavan parlamentin työskentelyyn myös tämän kysymyksen osalta. Puheenjohtaja, kiitän valiokunnan jäseniä mielenkiinnosta. Odotan keskustelujamme ja tulen tekemään parhaani voidakseni vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin näin tärkeänä hetkenä yhteisen unionimme historiassa. Dank, Herr Minister, für die Präsentation des sehr umfangreichen und ambitionierten. Paljon kiitoksia, hyvä ministeri, tästä kattavasta ja kunnianhimoisesta ohjelmasta. Nyt aloitamme ensimmäisen kyselykierroksen kollegoilta. Ja ensin Elisabetta Gardini EPP-ryhmästä. Kiitoksia oikein paljon tästä tapaamisesta ja tästä hyvin kattavasta ja myöskin vakuuttavasta ohjelmasta. Me olemme hyvin vaikeassa, erityisessä vaiheessa. Olemme palanneet Durbanin kokouksesta. Meillä on tuloksia, jotka nähtiin osittain pettymyksenä. Tämä on kritisoitu hyvin paljon. Minä, minun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti en ole ihan näin pessimistinen, koska Italiassa, ei pelkästään Italiassa, vaan myös Saksassa ja muualla on sananlaskuja, joissa sanotaan, että hyvä on parhaan vihollinen. Ja usein Euroopassa olemme toimineet näin, olemme yrittäneet saavuttaa jotain. Ähm, uskomattoman hienoa, niin mm, emme ole sitä saavuttaneet. Jos yritämme saada jotain konkreettista aikaa, niin voimme saada parempia tuloksia antaa kansalaisille kuitenkin jotain käsin kosketeltavaa. Kansalaiset eivät ehkä sitten odota sitä parasta, vaan hyvä on jo heille hyvä asia. Mitä tulee tulee siihen vahvaan johtajuuteen, jonka Eurooppa on ottanut maailmassa, niin on puuttunut ehkä hiukan avoimuutta ja tiedotusta näiden saavutettujen tulosten suhteen. Ja mielestäni komission asetusehdotus tästä valvontamenetelmästä ja tiedotuksesta liittyen kasvihuonekaasupäästöihin – ja muihin ilmastonmuutokseen liittyviin tietoihin. Haluaisin kysyä teiltä, miten aiotte käsitellä tätä aihetta, joka minun mielestäni on ähm, todella merkittävä, mitä tulee Euroopan suhteeseen muuhun maailmaan. Äh, näiden äh, tietojen välittäminen, tietoja, jotka usein johtuvat kiistelyn kohteeksi, ja välittää ne sitoumukset, joita olemme ottaneet kehitysmaiden suhteen. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Tällä hetkellähän maailmanlaajuinen geopolitiikka on ikään kuin kääntymässä päälaelleen. Näin näkyi Durbanissa. Ei e, siellä tapahtunut ikään kuin 90-luvun toisintoa Eh, että kehitys maat ovat nyt nousevia valtioita ja taas rikkaat valtiot ovat monimutkaisemmassa ja vaikeassa tilanteessa. Eh, vuonna 2050 eh, ensimmäisten 30 talousmahdin joukossa tulee olemaan 18 valtiota, jotka tällä hetkellä ovat vielä kehitysmaita. Ja koska toukokuussa valtioiden täytyy jo ottaa kantaa, mitä tulee rahoitukseen ja mitä tulee Kiotoon, niin tämä on teidän puheenjohtajuuskauden aikana, niin haluaisin tietää, miten aiotte johtaa tämän erittäin tärkeän vaiheen. Kiitoksia sitten Rulainen SND-ryhmästä. Herr Ratspräsident. Äh, niin, neuvoston puheenjohtaja, pääministeri Martin Liedegard äh, sydämesti tervetuloa. Ja Onnittelut Tanskan ohjelmasta. En valiokunta sen hyvin hyväksyy. Teillä on oikeat tavoitteet ja myös sellainen kieli, jota mekin käytämme. Ensi maanantaina on sitten seuraava huippukokous, jossa pitäisi sopia säästöstä, säästöistä. Ja tiedämme, että kriisissä päästään vain, jos meillä on kasvuohjelma. Ja kysymys kuuluukin, että tuleeko puheenjohtajavaltio tekemään ehdotuksia siitä, että miten me Euroopassa saisimme myöskin rahoitusta tällaiselle vihreälle kasvuohjelmalle, koska nyt ne maat, jotka ovat käytännössä melkeinpä taantumassa, niin siellähän juuri nämä ilmasto- ja energiahankkeet olisivat oikea resepti päästä kriisistä. Sanoitte, että nämä aikaisemmat toimet eivät ole riittäneet. Me olemme ehdottaneet 1,2 miljardia otettavaksi pois päästökaupasta ja että tällä voitaisiin sitten tukea muita hankkeita. Tuetteko tällaista ajatusta, että vähän niin, mukauttaisimme tätä järjestelmää niin, että voitaisiin puuttua tähän surkean tilanteeseen, jossa itse asiassa hiilidioksidin hinnat eivät enää tuo mitään uutta innovaatiota. Sitten ehkä vielä tästä 2005 etenemissuunnitelmasta. Sehän koskee seuraavaa 40 vuotta ja minä toimin varjoesittelijänä omassa poliittisessa ryhmässäni tästä asiasta. Ja tämä on tietysti aika epämääräistä vielä. Täällä on erilaisia virstanpylväitä 2030-2040 saattaisinko siitä jotain vähän konkreettisempaa, että vaikka 2030 olisi ihan sitovat tavoitteet, niin että investoitkin tietäisivät, missä mennään. Lykkäytykö? Kiitoksia sitten Konaton ja sitten Peter Liese. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitoksia. Kiitos ministeri ja kiitokset kukista, jotka koskevat energiatehokkuutta. Meillähän on hyväksytty täällä oikein hyvä mietintö, mutta ei se minun työtäni ollut, vaan kollegoiden työtä. No tästä aiheesta, niin sehän on vielä tärkeämpi nyt kuin joulukuussa. Eilen juuri Euroopan unionissa sovittiin öljysaarrosta Irania vastaan. Ja tietenkin tällä haluamme tietysti sen kohdistaa Iraniin, mutta toisaalta kohdistamme sen myös itseemme, koska raakaöljyn hinta nousee ja energiatehokkuus on entistä tärkeämpää. Meidän pitää päästä riippumattomiksi siitä. Ja silloin voimme tosiaan ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. Kuulin teiltä tästä No te huolehditte siitä, mutta sitten taas toiset maat eivät huolehdi niinkään energiatehokkuudesta. Ne väittävät, että tällainen tällainen toimenpide ei toimi. Ja meidän pitäisi nyt ilmeisesti päättää sitten, ja haluaisin kuulla teiltä, että olisiko mahdollista asettaa sitovia tavoitteita. Ja sitten toimenpiteet voisivat olla vain suositustasolla. Mutta mm, tässäkään ilmeisesti kyse ei ole Tanskasta, eli haluaisin tässä kuulla nyt teidän näkemyksenne. Ja se voisi helpottaa sitten muutamien työtä. Sitten toiseksi tässä mainittiin päästökauppa. No meidän ryhmämme ei ole ihan kaikkia tarkistuksia hyväksynyt, josta jollainen puhuu, mutta Ehkä me voisimme kuitenkin jollain tavalla puuttua päästökauppajärjestelmään, erityisesti jos energiatehokkuudella haluamme asettaa jotain kannustimia eikä pelkästään lainsäädäntöä, niin täytyyhän sitten jostain näitä kannustimia löytyä ja jäsenvaltiot ovat jo suunnitelleet muutoksia päästökauppaan. Ensin puhuttiin 30 eurosta 17 ja nyt 7 eurosta, eli kannustimathan voivat tietysti sopia, sopia vain, jos jostain sitten rahaa tulee. Ja ehkäpä voisitte jotkut kollegat neuvostossa vakuuttaa siitä, että ETSlle pitää tehdä jotain. Sitten vielä ilmastotavoitteet 2020 mennessä. Harvat valtiot tukevat 30 prosentin tavoitetta, mutta nyt ehkä pitäisi löytyä sitten jo tässä vaiheessa kompromissin. Voimme tietysti keskustella vielä kolme vuotta 20-30 prosentista, mutta ehkä 25 prosenttia olisi ihan kohtuullista, koska me kuitenkin Durbanissa saimme jotain aikaisesti, mutta emme ihan niin paljon kuin mitä toivoimme. Eli tällainen väliaskel voisi olla ihan paikallaan. Ja näin päästäisiin tästä vuosia kestäneestä riidasta. Linda McEvan. Kiitoksia seurasi Linda McEwen. Um, thank you minister for coming here today and for the work. Kiitos ja tervetuloa tänne tänään ja onnittelut siitä työstä, mitä teette ilmastonmuutoksen osalta. Minä haluaisin kysyä öljyhiekasta. Se on tietysti vaikea asia ja se liittyy öljyn laatudirektiivin täytäntöönpanoon. Tämä on parlamentillekin hankala asia, sillä meidän on antava hyväksyntämme sille työlle, mitä tulee sieltä työryhmästä. Me olemme odottaneet jo pitkään, että täytäntöönpano toimet tulisivat parlamentin käsittelyyn. Tiedämme, että öljyhiekka on nimenomaan tämä vaikea osa ja kolme työryhmän kokousta on viivästynyt, koska päätökseen ei päästä, mutta tätä asia on käsitelty täysistunnossa ja myös täällä. Ja täällä me olemme olleet komissiosen Hederin takana tähän asti ja hänen kannallaan. Ja sanotaan, että öljyn direktiivissä pitää huomioida päästöt, jotka liittyvät öljyhiekkaan niin kuin aineisiin. Ja tästä on tehty tutkimuksia niin poispäin. En tiedä mitä mieltä olette, miten tämä etenee tulevaisuudessa, mutta täällä valiokunnassa haluamme varmistaa sen, että öljylaatudirekti pannaan kunnolla täytäntöön niin, että voidaan päästä ilmastonmuutos tavoitteisiimme. Ei tässä pyritä vain kolmansien maiden tavoitteita edistämään. Theodoros Silikakis. Seuraavaksi Teodoro Silikakis. Thank you, President. Thank you, Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri siitä, että tulitte tänne. Toivotan teille hyvää puheenjohtajuuskautta. Aloittaisin Durbanista. On selvää, että Durbanissa EU teki hyvää työtä ja EUn uskottavuus ilmastopolitiikassa lisääntyi. On myös selvää, että meillä olisi voinut olla paljon enemmän menestystä, jos me olisimme voineet vähiten kehittyneiden ja kehittyvien maiden kanssa saada aikaan tällaisen koalition jo Köpenhaminassa Asiat olisivat voineet mennä eteenpäin nopeammin. Mutta vieläkin on suuri mahdollisuus, että meidän ilmastopolitiikka politiikkamme epäonnistuu. Ajatellaan, että meillä on esimerkiksi seuraavaksi republikaaninen presidentti Yhdysvalloissa. Joten uskon, että meillä täytyy olla jonkinlainen vaihtoehto ilmastopolitiikallemme, jonkinlainen toiseksi paras ilmastopolitiikka, jos emme onnistu Durbanin ja kansainvälisissä tavoitteissamme. Ja tämä viekin minut päästökauppajärjestelmään ja energiatehokkuuteen, on myös selvää, että energiatehokkuuden täytyy olla toiminta, jota meidän olisi pitänyt yrittää toteuttaa jo aikaisemmin ja meidän täytyy tehdä sitä nyt hyvin voimallisesti ja tehokkaasti, jos näin voin sanoa. Kuitenkin päästökauppajärjestelmä meidän on tarkasteltava uudelleen. Te puhutte tästä seitsemän euron hiilin hinnasta. Osa siitä johtuu nämä ylimääräisistä voitoista. Jotkut näistä johtuivat siitä, e, että tapahtuu tilanteita jäsenvaltioissa, joita ei pystytty kuvittelemaankaan. Siksi meidän on mitä ikinä teemmekin, varmistaa, että ne maat, joilla on liian suuri taloudellinen taakka, eivät joudu maksamaan ylimääräistä hiilidioksidin hintaa, joka ei tule näistä voitoista, vaan siitä, että me tuotamme paljon vähemmän mm, monilla alueilla Euroopassa ja me saastutamme vähemmän, kun taas kiinalaiset saastuttavat enemmän. Eivätkä vain kiinalaiset saastuta enemmän. Envi-valtuuskunta kävi Turkissa ja Turkki tulee ottamaan meidät kiinni per capita saastuttamisessa ja e, niiden ei pidä lähitulevaisuudessa maksaa mitään hiilidioksidia maksuja, joten meidän täytyy ottaa tämä huomioon ilmasto- ja energiapolitiikassamme mukaan lukien myös se tosiseikka, että energiatehokkuustyöpaikkoja voidaan puolustaa, mutta tiedätte, että useat aurinkopaneeli tai mm, tuulivoimalaan liittyvät työpaikat äh, ovat nyt vaikeassa asemassa Kiinan painostuksen takia ja me maksamme tukia, jotta Kiina voisi tuoda Euroopan unioniin näitä aurinkopaneeleja tai tuulivoimaloita, joten meidän täytyy katsoa tarkemmin näitä tätä menestystämme ja me, myös virheitämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and first of all to my... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin Kreikan kollegalle sanoisin, että jos Turkki tulee EU-hun, niin sekin tulee mukaan päästökauppajärjestelmää ja tulee maksamaan siitä myös. Eli ehkä tämä on toinen syy nyt muuttaa mieltään Turkin suhteen. Tämä ei nyt ihan liity tähän aiheeseen, mutta minä nyt kuitenkin käännyn ministerin puoleen, vaikka ensin en voi nyt olla sanomatta tätä. Kiitos oikein paljon ministeri tästä tarkasta luettelosta ilmastoasioita. On hyvä nähdä, että taas kerran meillä on kunnianhimoinen ilmastoministeri puheenjohtajakaudella, sillä viime kaudella ei ollut minkälaista ilmastoministeriä. Tässä mielessä tämä on parannusta kun sitten käyn läpi nämä asiat, jotka ovat teille tärkeitä. Kyseessä on energiatehokkuus ja meidän uskottavuutemme. Lähdemme liikkeelle Durmanin liitosta ja sitten vähähiilinen tiekartta. No kaikki nämä ovat meille yhteisiä tavoitteita, mutta sitten tuntuu siltä, että on vielä epäselvyyksiä sen suhteen, miten tämä kaikki saadaan sitten konkretiaksi. Tietysti kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa. G77 agenda pyytää, että EU lisäisi toimiaan. Eli jos me haluamme lähteä liikkeelle tästä liittomasta, niin mitä me teemme sisäisesti. Ja sitten puhutte näistä kulmakivistä täällä tiekartalla. No me emme halua puhua näistä tavoitteista, vaan puhumme pikemminkin tällaista etapeista, jos me nyt sitten annamme tukemme tiekartalle, annammeko myös tukemme annetulle tavoitteelle tai etapitavoitteelle ja sitten energiatehokkuus, jos tässä halutaan todella toimia, niin sitten kiintiötä jää yli vielä enemmän päästökauppajärjestelmässä 1,4 miljardia sanoi Joe Lainen, mutta komission asiakirjassa puhutaan jopa 2,4 miljardin ylijäämästä. Eli tämä tilanne vain pahenee päivä päivältä ja sitten hinnoista. Deutsche Bank sanoo, no minä olen vihreä poliitikko yleensä, en viittaa Deutsche Bankin ajatuksiin, mutta ehkä tällä kertaa voi tehdä näin. Eli heidän analyysinsä mukaan hiilin hinta, hiilen hinta on olemassa sen takia, että markkinat odottavat, että poliitikot tekevät päästökauppajärjestelmälle jotain, siksi hinta on vielä olemassa, ei muusta syystä. Te sanoitte, että jotain pitää tehdä päästökauppajärjestelmälle, mutta ei tullut selväksi, mitä pitää tehdä 2013. Alkaa tämä seuraava vaihe, eli jos nyt halutaan tehdä jotain, niin tämän pitää tapahtua teidän kaudellanne. Eli aiotteko nyt tässä tehdä tämän ehdotuksen sivun jättämisestä. Tämä on parlamentin mielestä oikea suunta. Te voitte saada tämän aikaiseksi neuvostossa yhdessä komission kanssa ja milloin tämän aiotte tehdä ennen kuin kolmas vaihe alkaa. Ja sitten lopulta nämä öljyhiekat, niihin liittyen tärkeä kysymys ovat ongelmalliset maat, BP Englannista, Shell Alankomaista ja Total Ranskasta mutta kuka tässä hallitsee? Valtiot vai öljyyhtiöt? Kiitoksia Baas Aichaut. Tähän päättyy ensimmäinen kyselykierros ja annan ministerille puheenvuoron. Tähän voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja kommenteista ja toivottavasti pystyn vastaamaan eh, enemmistöön niistä, mutta ne ovat kaikki erittäin relevantteja. Aloitan alusta Rova Gardinin kysymys valvontamekanismista ja kuinka aiomme viedä sitä eteenpäin. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä on erittäin tärkeää, ei pelkästään siksi, että meidän täytyy tietää, mitä itse teemme, vaan koska tämä on erittäin tärkeää näiden yhteyksissämme kehitysmaihin. ja miten voimme saada aikaan parempaa pohjaa yhteistyöllemme näiden maiden kanssa. Mutta kuten tiedätte, neuvosto on vasta aloittanut työn tämän asian parissa ja siksi on ehkä liian aikaista mennä ehdotuksen yksityiskohtiin, mutta olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeää asiakirja ja tulemme varmaankin edistymään tässä, vaikka todennäköisesti saatamme sen päätökseen vasta myöhemmin tänä vuonna, tuskin Tanskan puheenjohtajuuskauden aikana. Sitten jo Lainenin kasvuparadigma ja koko kysymys päästökauppajärjestelmästä. Kuten tiedätte, Euroopan neuvosto johtopäätöksissään viime vuoden joulukuulta itse asiassa kannusti meitä kaikkia päättämään työmme energiatehokkuusdirektiivistä. Se olisi yksi tavoitta varmistaa vihreän kasvun tulo Eurooppaan. Jos katsoo tätä energiatehokkuusdirektiiviä tällä hetkellä, niin sitä kautta tullaan luomaan yksityistä vihreää investointia. Ja se itsessään varmistaa osan tästä vihreästä kasvusta, jota halusitte. Ja meidän täytyy muistaa, että Euroopan neuvosto on pyytänyt meiltä saada aikaan tosiaan edistystä erityisesti tässä asiassa. Sitten jos puhumme eh, päästökauppajärjestelmästä ja monet teistä ovat kysyneetkin siitä, miten varmistetaan se, että saamme aikaan oikean hinnan muodostuksen. Eh, meidän täytyy olla eh, selkeäsanaisia tässä. Neuvosto tunnustaa, että hinta hiilimarkkinoilla on paljon alhaisempi kuin mitä oletimme, että se on, kun kehittimme tämän järjestelmän, eikä tämä hintataso ole kestävä. Kuten kaikki tiedätte, on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat hiilimarkkinoiden hintaan ja on useita tapoja mennä eteenpäin että voidaan varmistaa korkeammat hinnat. Me olemme sitä mieltä, että alhaisen hiilen tiekartta on yksi tärkeä väline. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että vuonna 2030 menemme tähän 40 prosentin vähentämistavoitteeseen ja 2040 vielä öö, enemmän. Ja nyt sitten vuosi 2020 komission vastaus annetaan mahdollisimman pian ja viemme tämän eteenpäin neuvostoon ja meillä varmasti on sitten keskustelu Tällä hetkellä, kuten tiedätte, neuvostossa tilanne on se, että on kolme maata, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi, jotka tukevat tätä nousua 30 prosenttia, jossa on enemmän tukea neuvostossa ja jos muita maita ei saada painostettua tai ne eivät halua auttaa meitä tässä tai halua auttaa teitä siinä, koska tekin haluatte nousta seuraavalle portaalle, niin sitten me emme tule saamaan aikaan mitään tuloksia 2020 tavoitteista. Tämä on minun näkemykseni. Joten meidän täytyy katsoa, mikä kanta on sen jälkeen, kun analyysi on tehty. Sitten on tämä sivuun siirtämiskeskustelu, joka on toinen mahdollisuus. Me haluamme saada jo päätöksen alhaisen hiilen tiekartan. Me haluamme varmistaa, että saamme aikaan energiatehokkuusdirektiivin ensimmäisessä käsittelyssä kesäkuussa. Ja sitten katsomme tätä tätä toista asiaa, koska sitten voimme katsoa, että mitä voimme tehdä. Pelkään pahoin, että jos me sotkemme tämän asian, niin en pääse minnekään. Olette varmasti oikeassa, että meidän tulisi ehkä yrittää saada aikaan jonkinlainen sopimus päästökauppajärjestelmästä tänä vuonna. Tuskin saamme asiaa päätökseen. Tanskan puheenjohtajuuskaudella meillä ei varmasti ole riittävästi aikaa siihen, mutta toivottavasti voimme luoda puitteet tälle keskustelulle. Sitten Peter Liisen kysymys. Minun täytyy muistuttaa, muistaa kaikista näistä ne niin sitovat tavoitteet direktiivissä. Meillä oli keskustelu neuvostossa joitakin vuosia sitten, haluaisimmeko sitovia tavoitteita kaikille maille ja sitten täyttä joustavuutta kaikille maille siitä, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Ja useat valtiot eivät halunneet näitä sitovia tavoitteita, joten sen sijaan hyväksyimme sitovia toimenpiteitä. Ja tämä on varmaan vieläkin se tie, jolla pitää jatkaa. Yksinkertaisesti siitä syystä, että näe neuvoston kannassa mitään muutosta ainakaan tähän mennessä. Ja tuo ehdotus, jota viette läpi parlamentin tällä hetkellä ITRE-valiokunnassa, on läht- lähtenyt tästä. siinä meillä on paras mahdollisuus. Tanskan valtio on aika selvä tämän asian suhteen. Me voimme olla joustavia täytäntöönpannon suhteen, kunhan ne sitten täyttävät tämän vähennystavoitteen. Meidän on saavutettava tavoitteemme. Ainoa alue, jolla emme ole joustavia, on se, että meidän täytyy täyttää tämä aukko. Meidän täytyy saavuttaa tavoite, joka Eurooppa-neuvosto on asettanut ja energiaministerien neuvosto. Mutta olen varsin optimistinen sen suhteen, että pystymme pääsemään kolmikantaneuvotteluihin teidän kanssanne ja saavuttaa ensimmäinen käsittely kesäkuussa. Toivon ja uskon näin. Sitten öljyhiekoista, josta Linda McEvan puhui. Te tiedätte, että komissio on... Niin, ja Bas Eichhoutkin puhui siitä. Komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen eh, siitä, miten lasketaan hiilidioksidipäästöt eri polttoainetyypeille. Eh, ymmärtääkseni tästä ehdotuksesta keskustellaan vielä niin kutsutussa neuvoston polttoainelaatu komiteassa. Ja kuten te, minäkin toivon, että siinä edistytään ja mahdollisimman pian edistytään niin, että meillä olisi jonkinlainen ratkaisuehdotus ja meillä olisi oikeat kannusteet. Ymmärrän kyllä valiokunnan huolen. olen yhtä lailla huolestunut ja toivon, että pystymme viemään tätä asiaa eteenpäin, mutta luotan palautteeseen tämänhetkistä neuvotteluista ja meidän täytyy odottaa tuota tulosta ennen kuin voin viedä asiaa eteenpäin. Sitten Raskalakakis puhui toisesta ilmastopolitiikasta ja siitä, että meidän täytyy tietää, missä olemme menestyneet ja missä olemme epäonnistuneet ja sitten pohtia, mitä tehdä. Minä uskon, ja tämän yritin sanoa puhu, äh, alustuksessani, että olen samaa mieltä kanssanne, mutta toisaalta olen sitä mieltä, että tärkeää on se, että hyödykehinnat, joita näemme näinä päivinä ja kuukausina, tulevat tekemään siitä vielä kuitenkin kannattavampaa, että ajetaan energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja, ja silti voidaan luoda vihreän kasvun skenaarioita ja olla kuitenkin kunnianhimoisia ilmastopolitiikassa. Meidän pitäisi yrittää saavuttaa tämä kahden prosentin tavoite, jota kaikki yritämme saavuttaa. Me tarvitsemme jokaisen valtion, jokaisen alueen että kaikki ne toteuttavat tämän tavoitteen. Jos me emme saavuta näitä ilmastotavoitteita, emme tule edistymään myöskään YK-radalla. Mutta ihan sama, minne menemmekin ilmastopolitiikassa, olen täysin vakuutunut siitä, että se on Euroopan yritysten ja teollisuuden ja kuluttajien edun mukaista seurata tätä rataa, koska yksinkertaisesti hinnan nousun takia, kuten olemme nähneet viime vuosina. Olen erittäin iloinen huomatessani, että tämä on myös liike-elämän näkemys suurelta osin. Tietenkään me emme saa ajaa teollisuutta Euroopan ulkopuolelle, me saa heittää lasta pesuveden mukana, mutta silti uskon, että jos me emme uskalla investoida tulevaisuuteen nyt, niin sitten teollisuus joutuu umpikujaan 50 vuoden kuluttua. Tässä kaikki. Jos olen jotain unohtanut tai jonkun unohtanut, niin palatkaa asiaan. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen dann zur... Kiitoksia, ministeri. Nyt sitten toinen kyselykierros ja Karl-Heinz Florenz. Ja, ja minister, ich freue mich immer, wenn Sie... Äh, niin, ministeri, on aina mukava, kun puhutte näistä äh, toiveikkaista tavoitteista, koska viime vuosina meillä on ollut tässä poliittisessa kehityksessä teinomassa niin paljon ongelmia, niin on hyvä, että siellä nyt asiat muuttuvat. Minä, minäkin tuen kovasti realistisia tavoitteita Euroopalle – 2020 tai mihin mennessä hyvänsä. Kiinnostaisi, että mitä te puheenjohtajavaltiona aiotte tehdä neuvoston puheenjohtajavaltiona, eikä siis tanskalaisen ministerinä niinkään. Eli e, mitä tulee siihen, e, miten valvotaan jo sovittun lainsäädännön täytäntöönpanoa silmällä pitäen. Eli olisi aina kiinnostavaa, että mitä nuo 27 maata Euroopassa oikein tekevät ilmastopolitiikan täytäntöönpanemiseksi panemiseksi viimeisten viiden tai kymmenen vuoden aikana. Minusta tuntuu, että tässä on kyllä hankaluuksia. Siis me täällä revimme hiuksiamme, kun yritämme sopia näistä tavoitteista. No meillähän on aika helppo homma itse asiassa poliitikkoina. Mutta sitten se, että sen jälkeen saataisiin nämä hommat toimimaan, niin siellähän, siitähän se kiikastaa. Eikä tarvitse katsoa tässä uusia jäsenvaltioita, vaan katsokaan esimerkiksi näitä vanhoja maita, vaikkapa Belgia tässä ympärillä, niin näette kyllä, että miten nämä täytäntöönpanotavoitteet sitten toimivat. Eli toivoisin, että nyt nimenomaan neuvoston puheenjohtajavaltion näkökulmasta eh, sitoutuisitte tähän asiaan. Ja sitten sanoitte monta kertaa, että nämä välineet pitäisi pitää joustavina, että tavoitteet määriteltäisiin No sitä voin toki, tosiaan vain tukea, mutta sitten jossain vaiheessa täytyy sitten sopia, että nyt ryhdytään toimiin. Eli että mistä lähtien sitten tosiaan pitää ryhtyä toteuttamaan tätä. Liian usein on nähty, että sovitaan jokin tietty välimatka, vaikka viiden tai kymmenen vuoden päähän. Olen ollut täällä jo niin pitkään. Ja sitten jäsenvaltiot lykkäävät tätä toimeenpanoa ihan tuonne määräajan loppuun asti, ja sitten esimerkiksi jos on vaikka dioksidin vähentämistä kyse, niin sitten tämä volyymi on niin iso, että se ei kerta kaikkiaan onnistu. Eli mm, minusta tuntuu, että tässä esimerkiksi teollisuus tarvitsee hyvin ymmärrettäviä kriteerejä, luotettavia kriteerejä, ja minä en ihan tarkkaan vieläkään ole ymmärtänyt, että miten päästökauppajärjestelmää voidaan vahvistaa, koska nyt sitä on heikennetty. En tiedä, jos ajatellaan vaikka Durbanin neuvotteluja, niin miksi on niin vaikea katsoa totuutta silmiin, katsotaan missä nyt mennään, mistä meidän oikeastaan pitää neuvotella. Tämä on tietenkin epämiellyttävä tehtävä, mutta te olette minulle ollut neuvoston puheenjohtaja, eikä niinkään tanskalainen ministeri. Ja tässä teillä tosiaan on tehtävä edessänne. Lykkäytykö vain? Selvä, mutta nyt meidän pitää pitää vain kahden minuutin puhetta, että kaikki etyvät äänen. Sitten Jörgensen. And thank you Martin for your... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Martin näistä puheenvuoroista. On oikein mukava nähdä sinua täällä Brysselissä. Mainitsit, että on olemassa ero niiden lupausten välillä, joita globaalisti on se, on kaksi päätöjen osalta ja sitten niiden tavoitteiden välillä, mihin on päästävä, jos todellakin halutaan pitää nämä tavoitteet. Tämä on suurin ongelma kansainvälisesti, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja tässä UNFCCC-prosessissa. Jos emme löydä ratkaisua tähän, niin tämä on kyllä todellinen epäonnistuminen sitten. Eli ehkä voisit kertoa, mitä voimme tehdä tämän asian eteen. Ja sitten toisaalta tiedämme, että rikkaammat planeettamme maat, myös köyhyyttä, erityisesti rikkaat ja myös EU-maat, käyttävät paljon rahaa fossiilisten polttoaineiden tukemiseen. Moni kansalainen ei ehkä tiedä tätä, mutta usein me tuemme enemmän fossiilisia polttoaineita kuin vihreää energiaa. Tähän asiaan me voimme puuttua ja todella toivon, että tämä asia tulee Tanskan puheenjohtajakauden asialistaan tärkeimpien asioiden joukkoon. Onkohan teillä mitään ajatteita tähän liittyen? Ja sitten tässä Martin, et itse asia maininnut, mutta ehkä olisi hyvä, jos voisit kertoa, mitä hallituks siellä Tanskassa nyt itse asiassa tekee, sillä tämä on erinomainen kunnianhimoinen ohjelma. Eli on hyvä tehdä selväksi, että te ette ainoastaan puhu, vaan tuleekin teette asioita. Teidän kannattaa täällä oikein kehua sillä, mitä teette. Ei Itressä, mutta täällä kyllä. Uni und... Kiitoksia sitten Vittorio Prodi ja Karl Schlüter. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut valintanne johdosta. Kiitoksia hyvä ministeri, että olette täällä. Minä halusin nostaa eriin, esiin kysymyksen olen vähän vähemmän optimistinen kuin te Durbanin tulosten suhteen ja olen vakuuttunut siitä, että jos ei Balin julistuksella anneta poliittista vastausta, emme tule ratkaisemaan ongelmia. Ja haluaisin tavallaan päästä oikeudenmukaisempaan ratkaisuun niin, että päätös olisi sellainen, että sen voisi asettaa otsikon alle joku tietty päästökiintiö joka ihmiselle ja lopusta sitten maksetaan. Eräänlainen ö, viesti, joka välittäisi erityisesti oikeudenmukaisuutta. Te puhuitte vuoden 2050 tiekartasta hiilidioksidivapaalle Eurooppaa varten. Ja minä halusin kysyä teiltä, että miksi kansainvälisen sopimuksen aikaansaaminen muuttuu aina monimutkaisemmaksi, vaikeammaksi, koska maat, kuten Yhdysvallat tai Kanada, eivät hyväksy suverenisuuden rajoittamista. Eikö olisi ehkä... Ähm, aika luopua A-suunnitelmasta Kiotosta ja siirtyä suunnitelmaan B, joka voisi olla se, että sanovat, että me onnistumme tässä omalta osastamme vähentämään päästöjä ja ehkä nollaamaankin kasvihuonekaasupäästöt, joten luodaan politiikkaa, joka on unionin sisällä kurinalaista ja laitetaan rajoille jonkinlaiset kompensaatiotullit niitä maita varten, jotka eivät tätä suunnitelmaa hyväksy. Ottaa asia jotenkin omiin käsiimme. Kiitoksia. Kiitoksia Victoria Borja, sitten Karl Schlüter ja sen jälkeen Edith Estrella. Haluaisin olla samaa mieltä Danin kanssa tästä aiheesta Eli ei nyt ole kyse siitä, että kuka on tässä fiksumpi kuin toinen, ja sama koskee näitä tukia, että mistä löydetään rahoitus. Ja sitten, jos ajatellaan markkinahintoja, niin ehkä olisi tosiaan parempi investoida tähän vihreään tulevaisuuteen, varsinkin kun eläkerahat nyt hukkuvat tuonne markkinoille. Mutta siitä on haluaisin sanoa, että minusta tämä vihreä kasvuajatus minua huolettaa, koska jos me esimerkiksi onnistumme kaikki nämä uudet lainat ja rahat sitten niillä saadaan aikaiseksi talouskasvua ja elpymistä ja kasvu olisi vaikka 8 prosenttia vuodessa, niin miten me sitten pystymme laskemaan 3-4 prosenttia näitä päästöjä vuodessa, koska yleensähän tämä energiatehokkuus on noin puolentoista kahden prosentin luokkaa vuodessa, niin miten me sitten saisimme aikaan 80 prosenttia resurssitehokkuutta, jos tämä kaikki kasvu lähtee liikkeelle? Onko tähän jokin suunnitelma? Ja sitten yksi väline on se, että katsotaan tätä toimintaa kentällä. Eli jossain tapauksissa olisi ainakin parempi, jos e- vaikka öljy ajatellaan niin, että huomaittaisiin nämä kaikki uudet fossiiliset resurssit. Jos niitä otetaan käyttöön, niin me emme tule onnistumaan tässä politiikassa. Eli pitäisi olla vaikkapa jotain kaivannaisveroja. Eli tällaiset verot voisivat auttaa meitä löytämään investointia sitten jättämään nämä fossiiliset polttoaineet vielä maaperään. Eli tällaiset kaivannaismaksut voisivat olla yksi tapa. Kiitoksia Ros Lytter, sitten kaksi minuuttia Edith Estrella ja sen jälkeen Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri on korostanut sitä, kuinka tärkeää energiatehokkuus on ja uusiutuvat energian lähteet ei ainoastaan energian säästötarkoituksessa, vaan jotta voitaisiin säästää resursseja ja luoda työpaikkoja, jotka ovat niin tarpeellisia nyt kriisin koittoa. Minä voin yhtyä näihin tavoitteisiin ja strategiaan. Meidän on oltava kunnianhimoisia, jotta voidaan todellakin pystyä saamaan aikaiseksi 20 prosentin energiasäästöä 2020 vuoteen mennessä. Mutta tämän lisäksi on välttämätöntä, että jäsenvaltiot edistäisivät sosiaalisia tavoitteita näissä toimissaan, joista päätetään, kun pyritään energiatehokkuuteen. Erityisesti niin, että otetaan käyttöön sellaisia toimia, jotka kohdistuvat sellaisiin henkilöihin, joiden tilanne on taloudellisesti erityisen vaikea ja sosiaalisessa asuntotuotannossa. Haluaisin tietää, miten Tanska puheenjohtajavaltiona suhtautuu sellaisiin toimiin ja erityisiin kannustimiin, jotka on suunnattu kaikkein heikommassa asemassa oleville henkilöille, jotta he voisivat lisätä energiatehokkuutta asunnoissaan samaan aikaisesti, kun energiakulutus lasku laskee. Voisitko ottaa tähän kantaa? Kiitoksia. Nyt viimeiset kaksi puhujaa. Ensinnäkin Satu Hassi ja sitten eh, Markku Naite. Thank you very much. I would like to ask eh, a question linked to... Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy vastaukseenne Bas Eichhautille eh, näistä tästä Seta side mallista päästöoikeuksien sivun laittamisesta. Te sanoitte, että tämä täytyy tehdä oikealla tavalla neuvoston johtopäätökset ensin alhaisen hiilen tiekartasta ja sitten energiatehokkuuden lopputulos ja vasta sitten mennään tähän. Tämä kuulostaa hyvin paljon siltä, että käytännössä tarkoitatte, että tämä set aside-kysymys jätetään seuraavalle puheenjohtajakaudelle. Tämä ei minun mielestäni kuulosta kovinkaan kunnianhimoiselta ilmastopolitiikalta ainakaan niin kunnianhimoiselta kuin olisin toivonut Tanskan puheenjohtajuuskaudelta. Ja onko teillä mitään mahdollista B-suunnitelmaa? Mitä aiotte tehdä, jos tämä epäonnistuu? Ja onko teillä mitään äh, ehdotusta sen suhteen, miten sitten voisimme äh, onnistua Euroopassa pitämään päästömme tällä vuosikymmenellä sellaisella tasolla, jotka ovat niiden rajojen mukaiset, jotka IPCC, IPPC on meille ehdottanut. Kiitoksia ja sitten Morkunaita ja lopuksi Chris Davy. Buvau energetikos komitete, että kadangi niin minun kysymykseni kuuluu paremminkin energiakomissaarille. Mutta kun tässä nyt kuultiin prioriteeteista, viherryttämisestä ja kilpailukykyisestä Euroopasta ja dynaamisesta Euroopasta, niin haluaisin esittää kysymykseni täällä, koska kyllähän se tietysti liittyy suoraan näihin vihreisiin tekniikoihin. Haluaisin kysyä infrastruktuureista sähköverkkojen osalta Siis jos me teemme yksimielisiä päätöksiä, niin meille tulee paljon ongelmia. Tanskahan kiinnittää huomiota näihin äm, energiasaarekkeisiin. Jos luodaan yhteinen ö, äh, energiaverkko, niin olisi tärkeää, että Eurooppa voisi yhtenä äänellä näille toimittajille. Kiitoksia lopuksi Chris Davis. Minister, some good news and some bad news. Kiitos, hyvä ministeri. Hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Ensi viikolla, jos Belgia ei lakoilla suljeta, niin me aiomme äänestää vähän hiilisestä etenemissuunnitelmasta – täällä ja olen puhunut eri ryhmien edustajien kanssa. Vaikuttaa siltä, että suunnitelma voisi saada valikunnan tuen ja parlamentin tuen ja varmasti pyydetään myös, että komissio tekisi esityksiä päästökauppajärjestelmän tiukentamiseksi, jotta sitä syn romahtaisi. No, toivottavasti tätä estettäisten ole tiellä enää parlamentin puolesta, mutta entä sitten neuvosto, saadaanko puolueen muut vakuutetuksi siitä, että niiden pitäisi tukea etenemissuunnitelmaa, joka olisi sitten ensimmäinen askel ja komissio tekisi lisää ehdotuksia. Mutta sitten huono uutinen on se, että minä keskustelin eilen Hitasin kanssa ja siellä ollaan eh, irtisanomassa väkeä, koska edistystä on hyvin vähän. Ja sitten on todella huonoja uutisia, ollaan hyvin masentuneita, vaikuttaa siltä, että ei päästä edistymään, koska CCS ei ole, eli kaikki on hyvin epävarmaa. Puolan ja muun kaltaiset maat ovat olemassa, mutta missä tulevaisuus sitten on? Ei se ole hiileen liittyvä ja hiilen pohjautuva, mutta jos jäsenvaltiot kuitenkin estävät vaihtoehtojen käytön, niin sitten meillä tulee kyllä suuria ongelmia aika lailla lähiaikoina. Me tarvitsemme investointeja ja vähähiiliseen suunnitelmaan, jotta voidaan saada investointeja. Kriton Arsenis. Kiitoksia Chris Davids ja sitten lopuksi Kriton Arsenis. Kiitoksia ministeri, että olette täällä luonanne ja menestystä työssänne sekä puheenjohtajuuskaudella että eh, Tanskassa. Täällä on puhuttu Durbanin tuloksista. Olemme tietysti erittäin iloisia siitä, että Eurooppa pääsi jälleen kiinnostuksen keskiöön. Olemme iloisia siitä, että strategiamme luoda alliansseja tiekartan ympärille oli menestyksessä. Me sanoimme, että annamme teille ainoastaan Kioto 2, jos te annatte meille tiekartan. Ja kehitysmaat antavat meille tiekartan, mutta me emme antaneet Kioto 2. Meillä on sitoumuksia, mutta otimme vain huomioon nämä tarkistukset ja sisältöstä pitää vielä päättää ja määräaikana on ensimmäinen päivä toukokuuta sisällön antamiseksi, mitkä ovat meidän päästövähennystavoitteemme, jos me haluamme Katarissa taas pystyä puhumaan niille liitto joutuneille, jotka ovat tämän tiekartan ympärillä, niin meidän täytyy ensin antaa heille jotain merkityksellistä ja siksi paljon esittää kysymyksen, aiotteko te liikkua, aiotteko nostaa 30 prosenttia korkealle esityslistalla vai miten me aiomme täyttää tuon aukon, että toteutamme sen, mitä Durbanissa luvattiin, niin että sitoudumme ennen tämän vuoden loppua tai e, ennen ensimmäistä toukokuuta todelliseen leikkaukseen. Kiitoksia Kriton ja minäkin haluaisin vielä esittää kysymyksen. Meillähän on nyt Lissabonin sopimus mukanamme. Me emme ole sitä ehkä aina oikein tajunneet, että tämä sopimus on voimassa. Meillä on uusia e, toimielimiä, kuten Euroopan ulkosuhdehallinto, joka on nyt toimintakykyinen voimmeko luottaa tukeenne siinä, että ilmastosopimusten välille ilmastokonferenssien välillä kehitämme jonkinlaista uudenlaista ilmastodiplomatiaa ja että hyödynnämme tätä ulkosuudenhallintoa myös tähän tärkeään kansainväliseen prosessiin, joka on nyt hiukan jumittunut, ja mikä on teidän näkemyksenne puheenjohtajavaltiona? Jos katson joitakin lainsäädäntöhankkeita, ja minun on sanottava, eh, miten teidän ministeriönne on luotu, niin se on mielestäni erittäin hyvä. Ensin ilmasto, sitten energia ja sitten rakennukset. Paremmin ei sitä voitaisikaan järjestää, kun nyt ajatellaan energiatehokkuutta ja muuta. Niin miten voimme saada aikaan sitovia tavoitteita energiatehokkuusdirektiivissä? Jopa täällä parlamentissa olemme käyneet kovia kiistoja siitä, mikä on oikea tie, ja tänään jo puhuttiinkin tästä päästökauppajärjestelmästä. Jos päästökauppajärjestelmä avataan uudelleen tällä hetkellä näinä talouskriisin aikoina, minä pahoin pelkään ja olisi mielelläni halunnut teidänkin mielipiteen tästä, miten se paketti saadaan sitten taas solmittua kiinni. Me olemme oman menestyksemme uhreja kulutamme vähemmän ja siksi on vähemmän sertifikaatteja käytössä. Miten tämä onnistuu, jos avaamme päästökauppajärjestelmän uudelleen? Meillä on uusia äm, pelaajia tässä ETS-järjestelmässä. Me olemme nyt seitsemässä eurossa. Ilmailu on tullut mukaan. Jos vuoden loppuun mennessä ei jotain tapahdu, niin myöskin äh, laivaliikenne tulee mukaan. Mitä aiotte tehdä? Kiitoksia. Teillä on puheenvuoro. Thank you well much again. Uh, I will start with uh, Mr. Florence. Kiitos paljon. Voin aloittaa herra Florenceista, joka pyysi minua puhumaan 27 maan nimessä, en ainoastaan Tanskan ministerinä. Jos puhun teille Tanskan ministerinä, ehkä vastaukset olisivat vähän erilaiset kuin mitä nyt sanon. Ja voin vakuuttaa, että täällä on nyt puhuttava neuvostona, sillä se on minun asemani nyt kysytte, mitä nyt oikeastaan tapahtuu. Ja olette varmaan tietoisia siitä, että virasto ja komissio tekevät työtä vuosittain, kun puhumme Kioton tavoitteista, niin me olemme kyllä matkalla jo niiden täyttämisen suuntaan. Tämä koskee myös 2020 tavoitteita hiilidioksidin ja e, uusiutuvien energialähteiden osalta tämä ei, koska siis energiatehokkuutta tässä on vielä tietty etäisyys tavoitteisiin, siksi tarvitaan lisää edistystä. Ja sitten Jörgensen, minun vanha rikoskumppanini, niin jos näin nyt vaan sanoa, Tanskan politiikasta. No hän esitti minulle kysymyksen, että eikö tässä nyt tämän hetkeä 22 kymmenen välinen aukko ole tässä suurin haaste ja mitä me voimme tehdä? No kyllä tämä on suuri haaste. Täällä Euroopassa pitää tehdä lisää. Kaikki tiedämme, että komissio on laskenut, että kaikkein kustannustehokkain tapa päästä 2050 tavoitteeseen on, että tehdään ainakin 25 prosentin kotimainen hiilidioksidipäästövähennys 2020 mennessä ja pitää muistaa, että tämä voisi olla tapa edetä. Ja sitten on myös muistettava, mitä ulkopuolella tapahtuu ja ymmärrän, että tässä on paljon pyritty vähentämään hiilidioksidipolttoaineiden tukea. Me teemme kaiken voitavamme ja myös Meksiko, joka on G20 puheenjohtajana on lähtenyt tälle samalle tielle. Mutta sitten ajatellaan ilmailua, merikuljetuksia ja muita aloja, niillä olisi maista pyrkiä tämä aukko kuromaan umpeen. Ja sitten Prodi, Italian kollega, esitti kysymyksiä, joka liittyy hiilivuotoon ja itse asiassa halusin sanoa, että koko tämä päästökauppajärjestelmä on rakennettu juuri tällä tavalla. Että raskasta teollisuutta ei voi sulkea pois ja tämä tapahtuu myös seuraavalla kaudella 2013-2020. Annetaan teollisuudelle ihan vapaasti ilmaisia kiintiöitä. Ja sitten Ruosta sain paljon hyviä ehdotuksia haluaisin kiittää niistä kaikista, mutta sitten sieltä tuli myös kysymys, eli että onko kasvu mahdollista samaan aikaan, kun vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Ehkä tässä vain pienellä, pienen Tanskan lipun alta sanoisin, että Tanska on juuri päättänyt kaksinkertaistaa energiatehokkuuspyrkimyksemme ja samanaikaisesti meillä on kuitenkin kasvustrategia ja me olemme toimineet viime vuosina näin. Alussa teollisuus kovasti vastusti energiansäästöohjelmaa, mutta nyt se kannustaa meitä tuplaamaan tavoitteemme. Eli jos me nyt saamme tämän uuden ehdotuksemme läpi, niin todennäköisesti absoluuttisin luvuin kyseessä olisi 14 prosentin energiankulutuksen vähennys saman aikaan, kun meillä on ekostrategia. Eli kyllä tämä on mahdollista, ei tämä liity kasvuun, vaan siihen, minkälaista kasvusta on kyse. Ei voida jatkaa samanlaista kasvua kuin on ollut viimeisen sadan vuoden aikana, mutta toisaalta tarvitaan teknologian kehitystä, innovaatiota ja kaikkea sitä hyvinvointia, joka liittyy tähän kasvuun kasvun, mutta tämä on pitkä keskustelu, jota on hyvä jatkaa ehkä joskus toiste. Ja sitten edustaja Stella kysyi tämän asian yhteiskunnasta ulottuvuuksista. Voin täysin yhtyä siihen, mitä sanoitte. Jos me, me nyt pysähdymme, niin sitten se, mikä on selvää, että energia ja elintarvike ja resurssihinnat nousevat ja tässä ensimmäisenä reaali tuloja menisi köyhältä väestön osalta ja nimenomaan he joutuisivat häviän asemaan. Ja sitten, miten voidaan varmistaa se, että myös haavoittuvat ryhmät meidän yhteiskunnassamme pystyisivät energiaturvallisuuteen satsaamaan. No tätä varten tarvimme selviä toimia. Hallitusten on ryhtyä toimeen, sillä sosiaalisen asumisen, sosiaalinen vuokra, asuntojen on tultava mukana nillyttävä apua, jotta voidaan varmistaa se, että vuokralla asuvat ja vaikassa asemassa olevat pystyvät maksamaan energiaa lämmityslaskunsa jatkossa. Ja seuraavana Satu Hassi, joka kysyy tästä set-side-mallista. Moni teistä on kysynyt taas päästökauppajärjestelmästä. Ja tältä osin on sanottava, niin kuin äsken sanoin edustaja Florensille, neuvoston puheenjohtajana minä pystyn edistämään tätä keskustelua. Voin pyrkiä ponnistelemaan ja tämän aion tehdä, jotta saadaan todellakin pontta tämän asian eteenpäin viemiseksi. Ja tärkeää on se, että korostetaan sitä, ja tämä on myös vastaus toiseen kysymykseen, joka minulle esitettiin. Minusta päästökauppajärjestelmällä on kaksi tavoitetta. Toisaalta, että voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Jos tämä olisi ainoa tavoite, niin sitten voitaisiin sanoa, että ihan sama mikä hinta hiilimarkkilla on. Mutta toinen tavoite on, että varmistetaan se, että energiayhtiöt ja teollisuus Euroopassa ryhtyvät oikeanlaisiin toimiin oikea-aikaisesti. Eli pitää olla tehokasta teollisuutta ja tehokasta energiaa tarjontaa 20 vuoden kuluttua. Ei tarvita enää vanha järjestelmää 20 vuoden kuluttua. Kaksi kolmas osaa energiakapasiteetista on uudistettava ja haluamme varmistaa sen, että me saamme halpaa, puhdasta ja turvallista energiaa. Jos tällaista ei saada, niin sitten voidaan unohtaa koko vihreä kasvu ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Me pääsemme eteenpäin ainoastaan sitä vauhtia, mitä koko neuvosto yhdessä pystyy etenemään. Minusta paras mahdollisuus päästä eteenpäin on se, että tutkimme tarkkaan kaikki ne mahdollisuudet, mitä on tarjolla. Teemme selväksi, minkälaisia seurauksia on sillä, että vähähiilinen etenemissuunnitelma otetaan käyttöön ja toisaalta kaikki se, mitä voidaan tehdä EEDn parissa. Pitää miettiä sitä, mikä on paras toimintatapa. Tämä on vastauksena teille. Ei se olekaan puheenjohtaja, kuka tämän esitti, tämän toisen kysymyksen. Davis kyse oli. Eli paljonko tarvitaan? No, me tarvitsemme tästä selvempää tietoa ennen kuin pystyn neuvoston kollegojen kanssa täsmentämään sen, miten eteenpäin voidaan päästä. Niin te kysytte, olemmeko tässä ikään kuin huijanneet LDC-maita, kun tällaisia liittoutumia saimme aikaiseksi. Minä olin LDC-puheenjohtajan kanssa, olen heihin yhteydessä ja tiedän tarkkaan, mitä he tarvitsevat. He tietysti odottavat, että me teemme sen, mitä olemme sanoneet tekevämme, mutta tässä oleellisinta ei nyt välttämättä ole se, että toteutammeko ne leikkaukset, joita lupasimme. Tämä tietysti pitää ratifioida, mutta he haluavat tietää, minkälaisia rahoitussuunnitelmia on myös heidän maissaan ja mitä aiotaan tehdä 2015 jälkeen, niin mitä nyt nopeasti voitaisiin yhdessä vähiten kehittyneiden maiden kanssa saada aikaiseksi, niin että voidaan varmistaa se, että sekä eu EU-ssa että näissä maissa saadaan vihreää kasvua aikaiseksi ja erityisesti näissä maissa myös kehitystä voitaisiin edistää ja köyhyyden vähentämistä. Sehän on heidän prioriteettejaan. Minä olen aika vakuuttunut siitä, että tätä liittomaa voidaan laajentaa, sitä voidaan kehittää eteenpäin. Ja varmasti Tanskan puheenjohtajakaudella teemme kaikkemme varmistaaksemme sen, että täytämme nämä lupaukset, joita olemme tehneet uusille kumppaneillemme. Ja sitten puheenjohtaja, te puhuitte ilmastodiplomatiasta. No, minä voin vain sanoa, että se mitä olette jo tehneet, osapuolikonferenssi 17 ja sitten kaikki se, mitä pystytään tekemään tässä uudessa liittoumassa, kaikkea tätä on kehiteltävä yhdessä. On tärkeää, että kun puhutaan komission neuvotteluista, enhän minä pystyn nyt muuttamaan toimielin rakennetta Euroopassa, mutta olette oikeassa sanoessanne, että meidän on huomioitava uusien liittolaistemme suuntaan ylläpidetyt suhteet parlamenttien välillä ja hallitusten välillä niin, että voidaan saada aikaiseksi lisää luottamusta kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä. Ja toivottavasti te tulette mukaan tähän prosessiin. Siinä kaikki nyt ilmeisesti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon, ministeri Lidegaard. Tämä oli mielestäni hyvin menestyksekäs ensimmäinen vierailu täällä valiokunnassamme. Hyvin moniulotteisia kysymyksiä esitettiin, että vastasitte hyvin konkreettisesti ja tarkkaan. Ja kysymyksistä eh, nousi esiin, että me olemme kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja myös energiapolitiikan suhteen. Mehän käsittelemme energiapolitiikkaa täällä valiokunnassa, vaikka se ei meidän nimessämme näykään. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että olemme puolellanne, kun viette eteenpäin kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa, olemme teidän kumppanimme ja odotamme kovasti seuraavaa puolivuotista eh, erinomaisesti valmisteltua Tanskan puheenjohtajakautta ja meillä on mahdollisuus näyttää eurooppalaisille, että Eurooppa voi viedä asioita myös eteenpäin. Tämä on todellinen ehm, sopiva pelikenttä siihen ja erityisesti pyydän teitä, että vakuuttakaa myös muut kolleganne neuvostossa tästä. Kiitoksia oikein paljon, odotan kovasti yhteistyötä. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat, nyt tulemme erittäin tiukkaan ja hyvin säänneltyyn kohtaan. Meidän on pidettävä huoli siitä, että pidämme kiinni aikataulusta, nimittäin kuulemme ehdokkaita Euroopan parlamentin edustajan nimittämiseksi Euroopan ympäristökeskuksen johtokuntaan. Ja nykyinen mandaatti on päättynyt. Me olemme kutsuneet tänne kuusi ehdokasta, jotka toivotan sydämellisesti tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Ja kaikilla ehdokkailla on 20 minuuttia aikaa. Ja tämä kuuleminen alkaa jokaisen ehdokkaan esittelyllä esittäytyy kolmen minuutin ajan ja sen jälkeen on kyselykierros. Öö, ensin EPP, SND, ALDE, Vihreät, F, öö, ECR, GUE öö, ja näin poispäin. Ja siis tällainen ping-pong menetelmällä nämä kysymykset ja sitten sen siis kysymyksiä, näiden kysymysten jälkeen saa esittää neljällä, 45 sekunnin ajan lisäkysymyksen ja on minuutin aika vastata tähän lisäkysymykseen. Tämä on siis hyvin kunnianhimoinen aikataulu, toivottavasti kollegat pitävät siitä kiinni. menemme nyt tähän menettelyyn. Pyytäisin, että ryhmät varmistavat, että kysymyksen esittäjät ovat täällä paikalla. Ja ensimmäiseksi meillä ensimmäinen ehdokas on Rinaldo Genvois. Ja herra Genvois, teillä on nyt puheenvuoro. Kolmen minuutin esitys ja sen jälkeen ensimmäinen kysymyskierros. Teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President. Kiitoksia. Minun nimeni on Rinaldo Genvois ja minä olen rakennusgeologian professori Padovan yliopistossa Italissa. Minä olen täällä mahdollisena parlamentin edustajana parlamentin Eh, edustajana ympäristökeskuksen johtokuntaan. Eh, tätä virastohan voidaan pitää tärkeimpänä elimenä Euroopan unionissa, joka suojelee eh, ympäristöä ja kansanterveyttä. Sen jäsenten tehtävä ja näin siis myös minun tuleva työni, jos hyväksytte minun ehdokkuuteni, on se, että varmistamme, että ilma, maaperä ja vesi, eh, että niistä huolehditaan. Kaikki huolehtivat niistä niin, että seuraavat eh, tulevat sopukupolvet saavat eh, perinnöksiin puhtaamman ja terveellisemmän maailman. Mutta kestävän kehityksen lopauksia ei voida pitää kiinni ilman yhteensovitettua ja konkreettista ponnistelua E, ympäristöpolitiikan ohjaamista kohti tuntemusta ja sitä, että ymmärretään ympäristöä laajassa merkityksessä ja ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Nämä vaikutukset ovat hyvin monimutkaisia, joskus vaikeita havainnoida, koska e, muuttujia on niin paljon. Ja näin on tarpeen kerätä tietoa ja sitä pitää jäsentää ja tulkita. Ja asiantuntijoiden tulee tehdä tämä työ niin, että sitten tulokset voidaan levittää ka- kaikille. Ja näin voidaan pa- palvella parempaa ympäristöhallintoa ja ihmisten tarpeita. Ja näin sitten mm, voidaan huolehtia näistä ympäristön riippuvuuksista, vuorovaikutussuhteista ja ympäristövirasto on siinä tietysti tärkeimmässä tehtävässä. Jos katson näitä ongelmia, jos katson ongelmia, joihin vastaisin ja mitä tehtäviä haluaisin huolehtia, niin mielestäni tässä on vartavasti työtä seuraaville kolmelle vuodelle. Varmasti tämä geomorfolinen ja vesitutkimuksen kokemukseni ja myöskin koordinointityö kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, niin kuin maanvyörymien osalta tai ilmastonmuutoksen osalta tai tulvien osalta tulevat auttamaan. Ja jotta voisin vastata tällaisen kaksisuuntaisen kommunikoinnin parlamentin kanssa, niin mm, tulisin huolehtimaan aivan erityistä kontakteista parlamentin kanssa suoran yhteydenpidon kautta. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien puhujilla on puheenvuoro ensin kollega Gardini EPP-ryhmästä 45 sekuntia. Eh, Kiitoksia. Kiitän tästä eh, tapaamisesta. Minä haluaisin kysyä, pyytää teitä eh, kehittämään hiukan tarkemmin. Teillä on erinomainen akateeminen CV, mutta haluaisin, että kerrotte hiukan enemmän käytännön kokemuksistanne ympäristö alalla ja miten voisitte hyödyntää suhdetta Euroopan toimielimeen, ei tai siis tarkemmin itse asiassa Euroopan parlamenttiin, miten voisitte hyödyntää tätä ja miten voisitte välittää ähm, kansanedustajien vaatimukset ja pyynnöt tuonne virastoon äh, teknisemmälle tasolle. Kiitoksia seuraavaksi Linda McAvan. Eh, io sono un accademico, quindi la mia... Niin, minä olen akateemikko, joten eh, minä minun koulutukseni perustuu enemmänkin tutkimukseen, eh, mutta hyvin usein Italiassa mm, meillä on ollut yhteyksiä aluehallinnon ja Italian valtion keskushallinnon kanssa ja siksi me olemme tai minä olen kehittänyt erityisesti mitä tulee maanvyörymiin ja tulviin. Tarkkoja ohjelmia, joita on sitten myös sovellettu alue- ja paikallishallinnon tasolla. Esimerkiksi kehitimme ohjelmia, joilla valvotaan maan, suuren riskin maan pinnan maanvyörymiä. Tässä ajatellaan erityisen suuria tai erityisen nopeita maanvyörymiä. Mitä tulee kysymyksen toiseen osaan, minä odotan, että mahdollisesti viraston kokouksissa minä voisin saada tarkempia tietoja siitä, miten kehittää suhteita itseni ja parlamentin välillä. Siksipä minä pyysin, että valittaisiin yksi kansanedustaja, jonka kanssa voisin keskustella siitä, mitkä ovat parlamentin tarpeet ja mitkä viraston tarpeet ja toiveet mielestäni on vaikea nyt tässä vaiheessa sanoa mitään tarkempaa tästä asiasta. Kiitoksia Rajenvoa. Seuraavaksi Linda McAvan 45 sekuntia. Yeah, I'm over here to... Olen täällä vasemmalla puolellanne. En tiedä, kuinka paljon yhteyksiä teillä on ollut ympäristökeskukseen tähän asti, mutta miten arvioitte sen työtä ja jos te menisitte johtokuntaan, niin haluatteko jollain tavalla parantaa tai että toiminta parantuisi keskuksessa? Kiitoksia ja vastaus. Jos sanoo. Minä olen, siis tämä on ensimmäinen kerta, että minulla on yhteyksiä virastoon, en ole koskaan ollut edes tässä parlamentissa, no ehkä muista syistä, mutta en tästä syystä. Ja minä pidän viraston työtä erittäin hyvänä. Se on erittäin tärkeä työtä. Se on työtä, joka sisältää erityisesti tiedon kerron näiden tietojen tulkinnan ja tulosten välittämisen yksittäisille jäsenvaltioille, äh, Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle, niin että äh, kestävän kehityksen politiikka äh, voidaan toteuttaa, joten työ on varmasti ollut erinomaista siellä. Miten minä sitten voisin parantaa viraston työtä? Se on hyvin kunnianhimoinen hanke minusta tuntuu, että näistä asioista täytyy keskustella kollegiaalisesti ja kollegiaalisesti yrittää löytää mm, paras mahdollinen ratkaisu ongelmiin. Eräs vaikeimmista asioista on kerätä tietoja tietyistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista maaperään, erityisesti puhun maan vyörymistä muun muassa. Nämä asiat ovat olleet rain, rajallisia, koska nämä ovat ilmiöitä, joita on vaikea tutkia. Ähm, Ja siksi tämä on eräs asia, jota haluaisin viedä eteenpäin työssäni, yrittää saada aikaan eurooppalaista yhteistä politiikkaa. Jetzt bitte ich die liberale Fraktion um ihre Frage der Kollege. Sitten liberaaliryhmästä äh, Gerbrandi 45 sekuntia. Ja sitten pyytäisin, että pidätte kiinni minuutin vastausajasta, koska haluamme, että kaikilla ehdokkailla on samat olosuhteet. Thank you for taking already a half of my time. Kiitoksia, että otitte, käytitte myös puolet jo minun puheaikaani. Ensimmäinen kysymykseni oli itse Linda McAvanin kysymys ja siihen tuli vastaus. Toinen kysymys on se, että teillä on tietysti tämä tutkijan tausta, mutta sen lisäksi pitäisi olla vähimmäiskokemusta Euroopan unionin toimielimistä ja EU-politiikasta ja niin edelleen niin että haluaisin kuulla professori Genevolta, että mikä on teidän kokemuksenne EU-areenoilla? Vielen Dank. Bitte die Kiitoksia ja vastausta pyydän. Ymmärrän hyvin kysymyksenne. Ja se on mm, hyvä kysymys. Tämä on ensimmäinen kerta, että olen täällä tässä tehtävässä olen ollut täällä aikaisemmin, kun koordinoin muutamia hankkeita, eurooppalaisia tutkimushankkeita, joten minulla oli yhteyksiä, mutta ei suoraan Euroopan parlamenttiin. Minun äh, tuntemukseni Euroopan parlamentin rakenteesta, äh, suhteista viraston ja parlamentin välillä äh, ja myöskin johtokunnan ja parlamentin suhteista perustuvat ainoastaan siihen, mitä minä olen lukenut viraston ja parlamentin internetsivuilta. Kiitoksia ja vihreästä ryhmästä sitten Satu Hassi. Thank you. Uh, uh, Kiitos. Hyvä professori katson ansioluettelonne ja näen, että teette geologian erityistuntia, mutta täällä ei ole paljon muita ympäristöaloja katettuna. Siksi haluaisin pyytää, että mainitsitte kolme suurinta ympäristöhaastetta, siis teidän näkökulmastanne, ja jos teillä on jonkinlaisia ajatuksia sen suhteen, miten voitaisiin parantaa tietoa, mitä Euroopan ympäristökeskus antaa sekä päätöksentekijöille että suurelle yleisölle. Prego. Eh, non ho capito bene perché... En ymmärtänyt oikein. Puhuttiin geodesiosta. Minä olen geologi, enkä topografi. Eh, mutta haasteet, minulle päähaasteet ovat asiat, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, mitä tulee, kuten jo sanoin, maanvyörymiin ja tulviin, jotka ovat erittäin tärkeitä ilmiöitä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Toinen tärkeä haaste on hiilidioksidin talteenotto, jossa geologialla on merkitystä nimenomaan tässä talteenottovaiheessa ja kaasun varastoinnissa. Ja kolmas liittyy uusiutuviin energiamuotoihin ja muihin kuin uusiutuviin energiamuotoihin. Nämä ovat mielestäni niitä haasteita, joita meidän täytyy viedä eteenpäin ympäristön alalla, mutta kaikki nämä haasteet ovat mielestäni samanarvoisia. Minä nyt vain nostin eh, ne esiin, jotka ovat minun koulutustaustaani vasteen tärkeimpiä. Er ist nicht vertreten. Kiitoksia. ECR-ryhmä ei ole edustettuna, jos näin oikein. Guekaan ei ole edustettuna ja EFD-kään ei ole edustettuna, joten tulemme nyt SND-ryhmän. Linda McEvan saa vielä puheenvuoron 45 sekunniksi. Okay. Dann die EVP. Ei puheenvuoropyyntöä sitten EPP. Edustaja Gardini. Eh, si io vorrei tornare un attimo, anche se... Eh... Minä haluaisin palata hetkeksi, vaikka te sanoitte, että ette äh, ole... Äh, teillä ei ole kovinkaan paljon kokemusta tästä virastosta eikä suhteesta parlamenttiin ja toimielimiin, mutta koska myös muut kollegat nostivat tämän esiin, niin esitän tämän kysymyksen, ensimmäisen kysymyksen ja sen toisen osan vielä uudelleen. On varmasti tärkeää suhteessa eh, tähän virastoon, että on tietoinen siitä, kuinka tärkeä on tällainen jatkuva ja pysyvä suhde parlamenttiin. Millaisia mahdollisuuksia tässä näette? Avoimuuden kannalta se on meille erittäin tärkeää. Avoimuus on meille parlamentissa tärkeää, koska teidän viraston ei pidä antaa meille ainoastaan välineitä, jotta voimme luoda lainsäädäntöä, vaan myös, jotta voimme valvoa tilannetta jäsenvaltioissa ja katsoa, miten lainsäädäntöä pannaan täytäntöön ja miten asiat toteutuvat. Si. Eh, niin, ymmärrän hyvin tämän kannan. Tämä on minun kantani, kun sanoin, että haluaisin, että minulle osoitettaisiin yksi parlamentin edustaja, jonka kanssa minulla voi olla selkeät jatkuvat eh, suhteet, eh, kattavat suhteet. Eh, tietenkin toivon siinä tapauksessa, että minut valitaan, että että voin osallistua ähm, laajalti mukaan äh, viraston äh, kertomusten ja artikkelien ähm, laatimiseen, jotka ovat sitten pohjana sille tiedolle, äh, jota te käytätte. Herr Genova, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Präsentation. Herra Genvoa, kiitän esityksestänne ja myöskin vastauksista, joita annoitte. Nyt menemme toiseen ehdokkaaseen. Hän on Peter Hennike ja pyydän, että tulisitte tänne eteen istumaan. Menettelytapa on sama kuin herra Genvoan kohdalla. So, thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure. Kiitoksia. On äh, kunnia olla täällä ja hakea tätä tärkeää paikkaa parlamentin edustajana. Aluksi haluaisin vetää yhteen vähän sen näitä tärkeimpiä vaiheita urallani – niin minä olen siis äh, Wuppertalin instituutin äh, presidentti 2000. Ähm, äh, Richard Ratzeker oli ja minä olin sitten 2003 seuraava, 2003-2005 johtaja. Ja sen jälkeen olen tehnyt monia, mm, huolehtinut monista erilaisista tehtävistä tuossa laitoksessa. Aloitin kemiasta, tein työtymisen talouden parissa ja sitten myös energian, ilmastonmuutoksen tutkimuksessa, politiikassa ja sitten kestävyyden tutkimuksessa. Ja olen koettanut tässä tutkimuksessa olla hyvin käytännönläheinen ja tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Hessenin osavaltiossa ministeriön kanssa, Joska Fisherin kanssa ja sitten myöskin alue suunnittelun strategisissa tehtävissä. Ja sitten tehnyt myöskin kansainvälisten laitosten kanssa yhteistyötä. Olen ollut asiantuntijajäsen kolmessa tutkimuslautakunnassa eh, Saksan parlamentissa ilmasto- ja energiakysymyksiä sitten myöskin neuvonantajana teknologiainstituutin palveluksessa. Ja nyt olen vanhempi tutkija äh, Wuppertalin instituutissa. Kahden kysymyksen osalta, jotka liittyvät hyvin tiiviisti Euroopan ympäristötoimintaohjelmaan ja viraston. Toinen on energiatehokkuus ja resurssien suojelu. Olen toiminut äh, kaikkien laajimmassa projektissa Saksan ympäristövirastossa, ympäristöministeriössä ja käsitellyt äh, potentiaalia, joita saadaan taloudesta mallintamisesta Saksan energiatehokkuuden kysymyksissä. Ja sitten olen myöskin ollut mukana laajassa hankkeessa, joka koskee rakennuksia. Olen pääasiallinen neuvonantaja ja sen nimi on Reaching Information Gap in Energy of Buildings – ja sen on antanut tehtäväksi Wuppertal instituutille 2009 Saksan ympäristöministeriö, ja siinä koitetaan puuttua siihen ongelmaan, joka liittyy tiedonhallintaan kansainvälisillä areenoilla rakennusten energiatehokkuuden osalta. Ja Wuppertal instituutti tekee tässä hyvin tiivistä yhteistyötä monen laitoksen kanssa, niin kuin esimerkiksi Sustainable Networking kanssa muun muassa. Ja tärkeintä on siis seurata tätä täytäntöönpanon puutteellisuutta rakennussektorilla. Eli meillä on tällainen internetpohjainen foorumi, jolla kerätään kattavasti tietoa energiatehokkuustekniikasta, kustannuksista, hyödyistä ja onnistuneista politiikoista. Ja koitamme esittää tämän tiedon universaalisti ja globaalisti, mutta myöskin kumppaneille niin kuin Kiinalle, Intialle, Brasilialle ja ja tätä taustaa vasten, niin minä koitan kehittää tällaisia energiatehokkuuspolitiikkoja ja omalta osaltani edistää tätä vihreää diiliä omassa maassani ja Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä ja nyt tulevat ryhmien kysymykset ja ensin kollega Gardini 45 sekuntia. Si- eh. niin, kiitoksia minä halusin esittää tavallaan uudelleen sen, mitä kysyin jo edelliseltä ehdokkaalta, koska meille on tärkeää ymmärtää, miten henkilö, joka mahdollisesti menee sitten virastoon töihin, miten hän yrittää parantaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja olen myöskin kiinnostunut tästä teidän syvästä juurtumisesta alueellenne. Minulla on se vaikutelma, että teette yhteistyötä alueministerin kanssa. Joten miten voitaisiin tasoittaa näitä suuria eroja, joita on eri alueiden välillä Euroopassa, jotka ovat hyvin selkeitä, jotka aiheuttavat ongelmia, kun meidän täytyy luoda lainsäädäntöä kaikille 27 jäsenvaltiolle. Kiitoksia. Sitten vastaus. Forschung spreche, dann war immer impliziert. Olen ollut aina mukana parlamentin kuulemisissa tai komission kuulemisissa tai sitten kansainvälisissä organisaatioissa vierailuilla. Eli olen koittanut omaksua mahdollisimman paljon todellisista ongelmista ja hakea tällaisia ratkaisukeskeisiä ratkaisuja ja tehdä tällaista consultancy-työtä Wuppertalin instituutissa. Eli me aina haemme tällaisia käytännönläheisiä ratkaisuja – Eli sellaisia, jotka pystytään todellakin ottamaan käyttöön jäsenvaltioissa. Ja erothan tietysti Euroopan maiden välillä ovat isoja, mutta tämä on hieno oppimiskenttä sille, miten teknisesti voidaan vähentää tätä eroa tuottavuudessa tämä erohan on tällä hetkellä yhden suhde yhdeksän esimerkiksi materiaalien resurssien osalta tai yhdistyneen kuningaskuntaan verrattuna yhden suhde 17. Eli voimme oppia tällaisista edistyneistä maista ja sitten ottaa vähittäin tätä käyttöön mm, kestävyyden osalta. Seuraavaksi Linda McEwen SMT-ryhmästä. I'm here, I'm here, yeah. Minä olen täällä, tällä puolella. Kiitos tästä esityksestä. Kerrotte siitä, mitä olette tähän asti tehnyt. Oletteko ollut yhteydessä ympäristökeskukseen tämän työnne yhteydessä? Ja sitten sama kysymys kuin toisellekin ehdokkaalle, miten arvioitte keskuksen työtä, mitä siellä pitäisi muuttaa, sillä johtokunnan tehtäviähän on miettiä työn tehokkuutta. Eli minkälaisia ajatuksia teillä on? Äh, europäischen äh, Umweltagentur. Kontakti Euroopan äh, keskukseen on ollut varsin tieteellistä. Me lähetimme sinne asiantuntijoita, tiet luottokannat, erinomaiset skenaariot, niitä me hyödyn- käytimme siinä, mitä tutkimme tällä, äh, tutkimme Wuppertalissa. Me olemme siis osa tätä äh, keskuksen luomaa verkostoa myöskin liittyen äh, hyviin suhteisiimme ähm, liittot tasavallan virastoon ja sen suhteisiin Kööpenhaminan virastoon, mitä voisi muuttua sitten. Me tarvitsemme ympäristöpolitiikan integroitua ähm, näkemystä, joka ottaa vakavasti sen, mitä tässä äh, New Green Deal-keskustelussa nostetaan esiin, eli siis että ympäristön ja työllisyyden ja kestävyyden politiikan taloudelliset ulottuvuudet on otettava paremmin huomioon. En tarkoita, että tämä on ympäristökeskuksen heikkous, mutta mielestäni eh, tässä voitaisiin tätä integroitua katsantotapaa vahvistaa. Kiitoksia sitten liberaaliryhmästä kollega Gebrandi. Um, and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos teille professori Henneke kaikesta siitä, mitä tähän asti olette kertonut todella vakuuttavaa työtä. Minä haluaisin kysyä teidän mahdollista roolistanne johtokunnassa. Siellähän tehdään keskuksen sisällä päätöksiä painopistealoista, paljon resursseja laitetaan luonnon moninaisuuteen, kuinka paljon ilmastonmuutokseen esimerkiksi. Haluaisin kysyä, onko teillä mitään kommentoitavaa nykyisiin keskuksen prioriteetteihin? Tuntuuko teistä, että tietyillä aloilla keskus voisi ehkä tehdä vielä enemmän? Ja toinen seikka on sitten, pitäisikö keskuksen mielestä ne kasvaa seuraavana vuosina, tulisiko siitä sitten poliittisempi voima? Kiitos. Ich darf mir nicht anmaßen, jetzt schon zu beurteilen. No, en ryhdy tässä vaiheessa vielä arvioimaan sitä, että onko nämä niukat varat osoitettu oikein. Se selviää sitten keskusteluissa virastossa, jos minut nimitetään, mutta Ihan näin ensi silmäykseltä uskoisin, että esimerkiksi nämä integroidut skenaariot energiasta, ilmastosta ja materiaalien tehokkaasta käytöstä niin kuuluvat yhteen ja ne ovat siinä mielessä tärkeitä, että tiedämme, miten paljon negatiivisia sivuvaikutuksia tulee esimerkiksi uusiutuminen energian osalta, sitten energiatehokkuuden ja materiaalien niukkuuden kannalta. Eli tässä tarvitaan yhdennettyjä skenaarioita – ja uskon, että vaarana on se, että te harjoitetaan sektorikohtaista politiikkaa esimerkiksi rakennusalalla tai kansainvälisessä yhteistyössä tiedonhallinnan kannalta. Eli kun ajatellaan, miten tietoa siirretään Euroopasta naapurialueelle ja erityisesti nouseviin talouksiin. Ja tämä onnistuu vain, jos verkostoidumme, koska resurssit ovat rajalliset, eikä tässä varmasti tule mitenkään lisää, ole lisärahoitusta luvassa virastolle. Satu Hassi. Ja vihreän ryhmän, ryhmän puolesta Satu Hassi. Uh, I would like to... Kiitos. Minä haluaisin kuulla, mitä mieltä olette, mitkä ovat kolme suurinta ympäristöhaastetta ja miten parantaisitte tiedon saantia sekä siis päätöksentekijöiden suuntaan että yleisön suuntaan. Tiedonantoa. Meillä on keskeinen ongelma ei vain Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Materiaalituotannon ja energiatehokkuuden kasvun täytyy olla korkeampi kuin talouskasvun, koska muuten ei synny ähm, eroa kasvavan hyvinvoinnin välillä ja luonnonvarojen kulutuksen välillä toisaalta, jotta voisimme luoda työllisyyttä, työn tuottavuuden täytyy kasvaa hitaammin kuin talouskasvun, jotta tästä saataisiin poliittinen agenda, joka ottaa kestävyyden huomioon kaikkialla aloilla, ekologiassa, taloudessa ja myöskin sosiaalipolitiikassa ja toteuttaa sen, niin se on mielestäni suurin haaste myöskin ympäristö- ja talouspolitiikassa, esimerkiksi Saksassa. Meidän on kannustimia, niihin on lisättävä enemmän vihreitä elementtejä, jotta tämä dynaaminen prosessi, jota kautta syntyy enemmän työpaikkoja ja kestävää kasvua saadaan nopeutettua. Kiitoksia. ECR ja KUO ja EFD eivät ole vielä kään edustettuna, joten SND-ryhmä saa vielä mahdollisuuden kysyä jotain. Linna I've seen your CV, just to... Olen nähnyt teidän ansioluettelonne, mutta haluaisin kuulla kokemuksistanne tällaisissa johtokunnissa ja ähm, kun ähm, managementista äh, kokemusta ja konflikteista henkilöstön kanssa. Ähm, eli onko teillä kokemusta tämän tyyppisestä työstä, siis muista kuin akateemisesta työstä? No ei ole mitään äh, muuta niin konfliktirikasta elintä kuin tämä saksalainen äh, virasto. meillä on siellä tosiaan kaikenlaisia edustajia, jossa keskustellaan sitten sitä miten ilmastonmuutosta torjutaan, miten tehdään kestävää energiapolitiikkaa, ja haetaan sitten kompromisseja, niitä on pakko löytyä. Ja jos ajatellaan tätä viraston lautakunta, jossa minä olen ollut mukana, myöskin kompromissia hakemassa, ja kun on yritetty tasapainottaa intressejä. Olen saanut tätä kokemusta, enkä olisi, eikä olisi päästy niin pitkälle Saksassa kuin nyt. Ei olisi saatu aikaan tällaista muutosta energiapolitiikassa, sovittua ylivoimasta luopumista, eikä olisi saatu konsensusta aikaiseksi uusista resursseista – niin kuin miten sitä nyt ollaan valmistelemassa esimerkiksi Rio plus 20. Varmasti Saksa pääsee tässäkin eteenpäin. Eli tässä on koetettu hakea kompromissia tasapainottaa intressejä ja sitten hakea yhtäläisiä intressejä. Sitä minä olen harrastanut koko elämäni ajan ja tosiaan tämän saksalaisen työn kautta olen oppinut paljon. Kiitoksia ja lopuksi puheenvuoron saa kollega Gardini. Keine Ei lisäkysymystä. additional question? Onko lisäkysymystä? Ei, kiitos. Tämä on tällä selvä. Hyvä, kiitoksia. Sitten tämä Kyselykierros päättyi. Kiitän sydämellisesti Peter Hennikeä hänen vastauksistaan ja esityksestään ja pyydän nyt, että kolmas ehdokas tulee tänne eteen, Christian Hai. Kiitoksia. You can beginnen, soweit sind. Yeah. No, kun olette valmiita. Men, thank you. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos oikein paljon siitä, että voin esittäytyä. Minä haen tätä hyvin tärkeää asemaa Euroopan ympäristökeskuksen johtokunnassa. Ensiksi kertoisin, kuka olen. Olen Saksan ympäristöneuvontavan neuvoston pääsihteeri. Äh, Tämä on riippumaton neuvosto, jonka liittohallitus on perustanut. Se arvioi ympäristön tilaa ja tarkoitus on myös äh, varoittaa hallitusta ja yleisöä, jos mennään väärään suuntaan ja tehdä myös poliittisia ehdotuksia. Nykytyöni on koordinoida seitsemän yliopistoprofessorin työtä, he edustavat eri aloja sekä luonnontieteitä että humanistisia tieteitä ja johdan 15 tutkijan työtä. Minun neuvostoni on yksi tärkeitä Euroopan ympäristökeskuksen asiakkaita. Me käytämme koko ajan ympäristökeskuksen raportteja ja sovellamme niitä kansalliseen kontekstiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen ollut mukana myös verkostossa, joka koordinoi ympäristöneuvonantajaelimiä ympäri Euroopan. Tällä hetkellä olen tämän verkoston energiatyöryhmän puheenjohtaja. Me olemme työstäneet kestäviä infrastruktuureja Euroopassa ja myös olemme miettineet vähän hiilistä edistymissuunnitelmaa 2050 vuoden suuntaan. Verkostossa minulla on ollut jatkuvasti yhteyksiä keskukseen, eli tunnen ympäristökeskuksen työstä tärkeän osaan. Minä olen itse politiikan tutkija, olen erikoistunut hallinnointiin ja eurooppalaiseen politiikkaan. Minä olen tieteessä työssäni 20 viimeisen vuoden aikana kattanut hyvin paljon ympäristöpoliittisia seikkoja myös liikenteeseen ja energiaan liittyen lähinnä eurooppalaista politiikanteon näkökulmasta. Minä olen 2001 vuoteen asti mukana kansalaisjärjestöjen liitossa, jossa minulla oli jatkuvasti yhteyksiä Euroopan parlamenttiin ja keskuksen näin siis Minusta tuntuu, että ymmärrän aika hyvin eri toimielinten tarpeita, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja ympäristökeskuksen. Minusta on oikein mielekästä tehdä yhteistyötä ympäristökeskuksen kanssa, siellä siellä tehdään erinomaista työtä tästä syystä minä olen kiinnostunut tämän, tähän työhön ja minä voin tehdä Euroopan parlamentin avustamiseksi hyvin paljon. Voin johtokunnassa kertoa parlamentin ajatuksista. Olen valmis panemaan tähän aika paljon energiaa ja tällä tavoin voin auttaa ympäristökeskusta. Voin vahvistaa sitä ja varmistaa sen, että se on jatkossakin tärkeä tekijä Euroopassa, mitä tulee eri aiheisiin, joita itse työstän. No ensinnäkin kyseessä on ilmastonmuutoksen hillintä, energia- ja liikennepolitiikka ja sitten toisaalta vihreä talouskeskustelu on alani ja kolmas aihepiiri liittyisi integrointuun valvontaan. Kiitos. Vielen Dank für die Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Menemme jälleen kysymyskierrokseen ja EPP-ryhmästä saa jälleen puheenvuoron kollega Gardini. 45 sekuntia. Kiitoksia. Minä kun nyt huomaan, kuinka kokenut olette, haluaisin kysyä teiltä, miten mielestänne konkreettisesti voitaisiin parantaa tämän keskuksen työtä, miten sitä olisi enemmän hyötyä meille, jotka joudumme tekemään lainsäädäntöä, mutta myös kansalaisille, eh, koska ympäristöpolitiikka voi vaikuttaa heidän heihin suoraan. Mikä olisi teidän lisäarvonne, jos pääsisitte johtokuntaan? Kiitoksia. Kiitoksia ja vastaus. Kiitos. No uskon, että ympäristövirasto tekee erinomaista työtä, hyvin monimutkaista ja monialaista tietoa tiedon keruuta, jota se työstää sillä tapaa, että saadaan selkeitä viestejä myös ihan poliittisella tasolla. Tämä on ensinnäkin lähtökohta, mutta minulla on vähän sellainen tuntuma, että nämä viestit sitten julkisuudessa jäsenvaltiossa eivät aina mene perille niin hyvin kuin pitäisi. Ympäristövirasto ei voi tätä yksinään hoitaa, vaan jos ajatellaan kontakteja kansallisiin ympäristövirastoihin, virastoihin ja yhteyshenkilöihin, niin sitä pitää vielä tehostaa. Ja varmasti tarvitaan sellaisia mekanismeja, että kansallisellakin tasolla sitten nämä viestit voidaan kääntää yhteyspisteissä. Tämä olisi varmaan yksi prioriteetti. Ja sitten toisekseen niin komission työohjelmassa niin siellä ja täällä on tärkeitä painotuksia ekosysteemipalvelujen osalta tai vihreän talouden osalta. Ja tässä on selkeitä toteamuksia sen suhteen, että talous on riippuvainen ekosysteemistä. Ja tämä toteamus on tärkeä keskustelun ja vihreän talouden kannalta, ja tätä täytyy vielä konkretisoida edelleen, tehdä empiiristä tutkimusta ja tehdä esimerkiksi inventaariota näistä ekosysteemipalveluista koko Euroopassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa SND-ryhmästä Linda McAvan. Um, you clearly have a lot of experience. Uh, Teillä on selvästi paljon kokemusta Euroopan tason työstä. Tunnette ympäristökeskuksen hyvin. En siis enää kysy teiltä sitä, mitä muilta kysyin. Mutta jos, jos ajattelette EUn ympäristö politiikkaa. Tässä on tapahtunut edistystä, mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mitkä ovat mielestäni suurimmat haasteet? Toimiko EU hyvin ympäristöasioissa vai pitäisikö tehdä enemmänkin? Miten tässä nyt voitaisiin päästä eteenpäin? Jos nyt on edistytty, niin tullaanko edistymään sitten myös jatkossa? Danke für die Frage. Es ist leider nicht ganz so einfach. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tilanne ei ole ihan niin helppo, koska nämä yksinkertaiset ongelmat olemme pitkälti ratkaisseet. Ne ovat sellaisia, jotka voimme ratkaista teknisin toimenpiteen. Edessämme on nyt paljon vaikeampia ongelmia, niin kutsuttuja persistenttejä ongelmia. Ei ole mikään yllätys, että ministerineuvosto ei halua hyväksyä ähm, maaperädirektiiviä, ei, ole mikään yllätys, että maaperän käyttö on niin vaikea asia. Ei ole mikään yllätys, että ekosysteemi on niin vaikea pitää koskemattomina, olla käyttämättä metsiä, soita ja suojella meriä. Tässä on useita aloja, jotka ovat paljon vaikeampia. Täytyy tehdä vielä paljon työtä, että näiden asioiden merkitys saadaan välitettyä. Kiitoksia sitten liberaaliryhmästä. Kysymys. Herra Gerbrandi. Chairman, and thank you, Mr. Hay, for your um, presentation. Kiitoksia, kiitokset esityksestänne tähän saakka. Minulla olisi pari kysymystä. Yksi koskee nykyistä roolianne tuossa neuvontavassa raadissa tai neuvostossa. Onko se siis täysin riippumaton hallituksesta, niin ettei synny mitään eturistiriitoja jatkossa. Ja sitten minun mielestäni täytäntöönpano on yksi ympäristölainsäädännön heikkouksista. Näettekö, että ympäristövirastolla voisi olla rooli paremman täytäntöönpanon suhteen Euroopassa? Mein Rat ist, und das sagt der Einrichtungserlass dieses... Minun neuvoni on, ja tämän sanoo, äh, neuvosto, tämä neuvosto on, on täysin riippumaton. Me saamme kritisoida hallitusta, me teemmekin niin säännöllisesti. Yksi esimerkki on erityiskertomus, jonka annoimme vähän ennen Fukushimaa, ja joka kritisoi hallituksen ydinvoima äh, suuntaa me olemme hallinnollisesti osa liitotasavallan ympäristövirastoa, mutta se on ainoastaan hallinnollisesti. Eh, he eivät siis sisällöllisesti eh, valvo meitä. Eh, mitä tulee täytäntöönpanon valvontaan, se on kyllä vaikea kysymys eurooppalaisen ympäristökeskuksen tulisi kertoa, missä edistys tapahtuu ja missä sitä ei tapahdu, mutta täytäntöönpano on pelkästään oikeudellinen kysymys ja sitä varten tarvitaan täysin muita pätevyyksiä kuin mitä löytyy ympäristökeskuksesta ja luottamussuhteet, jotka ovat syntyneet jäsenvaltioiden ja ympäristökeskuksen välillä saattaisivat vaarantua, jos keskus liian voimakkaasti puuttuu puuttuu täytäntöönpanon valvontaan. Siksi sanoisin, että tämä on jonkun erikoistuneen toisen elimen tehtävä. Seuraava kysyjä on vihreästä ryhmästä Satu Hassi. Uh, well, I would like to ask... Minä haluaisin kysyä teiltäkin, miten määrittelisitte kolme suurinta ympäristöhaastetta ja miten ympäristökeskuksen pitäisi parantaa tiedottamista näihin asioihin liittyen sekä siis meidän suuntaamme tekijöiden suuntaan että Suomen yleisön suuntaan. Mit der Klimadebatte, wenn man sie in dem Zeithorizont bis 2005... Jos katsoo ilmastokeskustelua äh, eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että meidän infrastruktuurimme järjestelmä pitää hirveästi muuttaa. Se on valtava urakka, yksi suurimmista tehtävistä, mutta silloin pitäisi myöskin huomioida se, että ongelma voidaan ratkaista sillä tapaa, että sysätään ongelmasta jonnekin muulle alalle. Eli tärkeää on, että ilmaston suojelu nähdään yhdessä keskustelujen kanssa, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa, koska silloin on tosiaan suuri houkutus um, ratkaista ongelma yhdellä alalla ja luoda sitä ongelma toiselle alalle. Esimerkiksi ajatellaan näitä biologisia polttoaineita ja tietysti muitakin aloja, joilla saattaa syntyä konflikteja. Sitten toinen tärkeä haaste on Euroopan rooli sen suhteen, mitä tieteilijät pitävät planeetan turvallisina ähm, kestokyky, kestokyvyn rajoina. Siis on sellaisia kynnys, kriittisiä kynnysarvoja, joiden ylittämisen mukaan syntyy hirveästi hävikkiä. Esimerkiksi vety, vedyn käyttö käyttö tai vaikkapa maankäyttö. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. ICR. E Paljon kiitoksia ECR, GUE ja EFD eivät ole edustettuina, joten palaamme jälleen tänne eteen ja Linda McAvan ei lisäkysymystä. Entäs kollega Gardini? Ei lisäkysymystä. Joten Kiitämme teitä esityksestänne ja vastauksista, herra Hai. Ja nyt seuraavaksi neljäs ehdokas on hänen vuoronsa, herra Ludo Holsbeck, tulkaa istumaan tänne. Hengittäkää syvään ja kun haluatte aloittaa, niin voitte aloittaa. Uh, thank you, Mr. Chair, uh, members of Parliament. Uh, so, my name is Ludo Holsbeck. Kiitos, minä olen Ludo Holsbeck ja minä tunnen erityisesti ympäri toksikologiaa liittyen raskaisiin metalleihin elohopeaan, jotka kaikki tunnette hyvin, sillä tällä alalla tämä valikunta on kovasti saanut aikaan. Minä olen myös ympäristöaktiivi, joka tunnen delfinejä ja akustiikkaa ja olen myös lintu- ja habitaattidirektiivin tuntija. Se on taas esillä ja tarkoituksena on näin edistää luonnon moninaisuutta Euroopan tasolla. Minä aloitin yhteistyön tämän valiokunnan kanssa. olemalla asiantuntijana REACH ja kasvinsuojelu direktiivin yhteydessä minä olin tässä rinnakas esittelijän. virastossa pitkiä tunteja, kun käytiin läpi valtavaa ehdotusmäärää. Tämä oli hyvin hankala prosessi, mutta valiokunnan ansiosta siellä kyllä onnistuttiin aika hyvin, vaikka joitain asioita on vielä auki. Esimerkiksi farmaseuttiset yritykset ja minä tunnen hyvin keskuksen ja tiedän, että sen rooli on hyvin tärkeää EUn ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Parlamentin edustajan tärkein tehtävä tuolla ympäristökeskuksessa on, että varmistetaan, että keskus menee oikeaan suuntaan, ettei siellä keksiä omia eh, tehtäviään, vaan toimii niin kuin on tarkoitus. Eli jos minulla olisi nyt jotain ajatuksia liittyen viimeiseen työsuunnitelmaan 2012, niin en nyt ole liian kriittinen, sillä tämä keskus on kaikkien parhaimpia virastoja. Siellä on hyviä työntekijöitä, hyvää tieteellistä tulosta, mutta kuitenkin olisi toimittava budjettin osalta vähän realistisemmin, sillä budjetti ei tule kasvamaan ja keskus joutuu toimimaan jatkossakin. Kiitos. Much. Kiitoksia oikein paljon tästä lyhyestä ja yksityiskohtaisesta alustuksesta. Ja nyt kysymyskierros äh, edustaja Gardini EPPstä. Kiitoksia ja kiitän teitäkin. Minä Haluaisin tietää, miten aikoisitte vahvistaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Tämä on asia, joka kiinnostaa meitä kovasti. Miten saataisiin aikaa enemmän avoimuutta, enemmän yhteyksiä ja parempaa tiedonvaihtoa, koska jos tätä ei toteuteta, niin suuria mahdollisuuksia valuu hukkaan. Dank, bitte die Antwort. Kiitoksia. Vastaus pyydän. Uh, room for improvement. No ainahan tietysti parannettavaa on. Tällä hetkellä työ on erittäin hyvää ja yhteydenpito eri tasoilla parlamentin ja komission ja neuvostonkin kanssa. Siis sehän palvelee kaikkia näitä toimielimiä. Sitä voidaan parantaa, mutta siinä mielessä voidaan antaa enemmän skenaario kertomuksia, koska virastohan ei tee politiikkaa, vaan te teette politiikkaa ja voitaisiin ehkä va- vahvistaa ympäristöviraston mm, pilaria täällä. Täällähän on jo tällainen yhteyspiste, mutta ehkä viraston henkilöstö voisi tavata enemmän parlamentin jäseniä, tai ainakin tämän valtiokunnan jäseniä, Tiedän, että teillä on vähän aikaa, mutta tämä voidaan ottaa teidän sihteeristönne kanssa, mutta tässä varmasti olisi parantamisen varaa. Thank you, Linda McEvan. Kiitoksia Linda McEvan SND-ryhmästä. I mean, I know your current um, alternate member. Tiedän, että olette nykyään varajäsenen tiedä, mitä tämä tarkoittaa, kuinka usein te päästi käymään siellä johtokunnassa, mutta on kuitenkin mielenkiintoista, että otitte esille tämän ajatuksen, että keskuksen pitäisi jatkaa nimenomaan oikealla uralla, ettei lähdetä kehittämään kaikkea muuta. Näin usein käy virastoissa. Ovatko nämä asiat olleet e- esillä johtokunnassa ja minkälaisia vastauksia on tullut? Valvooko johtokunta nyt kunnolla tällä hetkellä kyseistä ympäristökeskusta? The thing is that I was replacement and... Uh, no, minä olin varajäsen ja tällä tavoin päätimme jakaa työn niin, että Michael Skulos oli suurimman osan ajoista ää, ajasta johtokunnan kokouksissa. Minä olin nimenen tieteellisissä ää, kokouksissa ja olin sitten paikalla silloin, kun hän ei voinut mennä. Minä osallistuin sataprosenttisesti niihin kokouksiin melkein, joihin minun pitikin mennä. Suurin osa niistä oli tieteellisen neuvoston kokouksia. Ja yhdessä Michaelin kanssa meillä on hyvä näkemys siitä, mitä, mitä keskuksessa tapahtuu. Minun mielestäni siellä mennään, tehdään erinomaista työtä, mutta en halua, että siellä kadotaan jonnekin virtuaalitodellisuuteen. Nettiraportointi internetsivuilla on hienon näköistä, mutta se ei ole ehkä tärkeintä, nämä budjettileikkaukset, jotka tulevat, niissä täytyy keskittyä päätehtäviin. On tämä pan-eurooppalainen aloite, se on hieno asia, mutta ensin täytyy tehdä se, mikä on keskuksen päätehtävä. Kiitoksia sitten liberaaliryhmästä, kollega Gerbrandi. Chairman, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Holzbeck tästä esityksestä. Me olemme tietysti tehneet yhteistyötä kahden puolen vuoden ajan ympäristökeskuksen puitteissa, eli tiedän aika paljon kaikista siitä, mitä olette siellä tehnyt. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä näistä prioriteeteista ympäristökeskuksen sisällä. Pitäisikö niitä muuttaa? Te mainitsitte sen, että tässä pitää olla suuntautua yleisön suuntaan ja sitten digitaali toimintatapa, onko teillä jotain kritiikkiä tässä, mutta voiko keskus myös panna täytäntöön EU-lainsäädäntöä? Prioritize in any way, because we know by now that the budgets will be... Priorisointia pitää tehdä joka tapauksessa, koska budjetit eh, tulevat eh, vakauttumaan vasta 2013. Ehkä pikku lisäystä saadaan, mutta ei mitään kovin kummoista. Ja Kööpenhaminan viraston kannalta tämä on ikävää, koska siellä on nyt koko tämä ilmastonmuutosvastuu. Ja näiden kaikkien vastuutehtävien myötä pitää myös raportoida. Eli priorisointia tarvitaan ja joskus pitää sitten luopua joistain tavoitteista, jotta voidaan huolehtia toisista. Uskon, että ainoa mahdollisuus on, että jotkut aiheet pitää jättää pois jotta voidaan sitten säilyttää laatuun jo muiden kysymysten osalta, koska muut, jos ei ole riittävästi ihmisiä töissä, niin sitten uskottavuus saattaa kärsiä. Ja. Dank und für Paljon kiitoksia sitten vihreästä ryhmästä. Kysymyksen esittäjä on Satu Hassi. Kiitoksia. Sanoitte, että viraston tai keskuksen tulisi priorisoida äh, päätehtäviin. Äh, voisitteko kertoa hiukan tarkemmin, mitä, nämä, äh, mitä tällä tarkoitatte? Ja sanotte, että ette pidä tätä nettiraportointia prioriteettina, mutta näettekö tapoja, joilla voitaisiin parantaa keskuksen tiedotusta sekä päätöksentekijöille että lähettää suurelle yleisölle sillä tavoin, että pääviestit, jotka eh, tieteellinen mielestä ovat pääkysymyksiä, tulisivat selvemmiksi niin, että eh, ne saavat myös paremmin vastakaikua. To communicate with the public is very important. On totta, että tiedottaminen yleisön suuntaan on hyvin tärkeää myös ympäristökeskukselle, Eli viesti on annettava pohjautuen tieteelliseen tietoon, luotettavan tietoon ja on oltava tarkka siinä, mitä halutaan seurata. Esimerkiksi melukartoitus. No minusta ei ollut erityisen hyvä, että otettiin mukaan melukartoitukseen myös suuri yleisö ja teidätkin, mutta sitten sain kuulla, että parlamentti on ottanut tämän asian esille. Siinä tapauksessa keskuksen tehtävä on sanoa parlamentille, että tällä hetkellä ei ollut tieteellistä pohjaa tälle. Tässä mielessä siellä on kyllä lähdettävä paremmin liikkeelle teidän prioriteeteistanne esimerkiksi maan käytön suhteen ja miten voimme miettiä ja kertoa teille eri skenaarioista ja kustannustehokkuudesta. Ja pitää olla kustannustehokkaita niin, että tästä ei ole haittaa taloudelle. Jos taloutta ei ole, niin eihän se ole kovinkaan järkevää. Ja jos skenaariota sitten selvitetään teille, niin sitten päätösten tekijöiden sen jälkeen päätetään, miten jatketaan. Minusta tämä olisi keskuksen tehtävä. E. Kiitoksia. Ja sitten GUE, EFT ja ECR-ryhmällä ei ole vieläkään edustajaa tällä, joten nyt SNT-ryhmällä on mahdollisuus. Linnamäkevän ei halua esittää lisäkysymystä eikä kollega Gardinikaan, joten kiitän sydämellisesti teitä, herra Holsbeck, vastauksistanne ja myöskin siitä, että piditte kiinni puheajasta. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi meillä on viides ehdokas eh, Mikael Skolos, ja kun olette valmis, voitte pitää alustuspuheenvuoronne. Thank you, Mr. Chairman. I'm sure that you are Kiitoksia, olette varmasti jo väsynyt. Mutta koitan toistaa muutaman asian, jotka löytyvät jo ansioluettelostani. Uh, ja keskityn vähän siihen, miksi minä uudelleen haen tätä tehtävää. Minun taustani on kemiassa, olen ympäristökemisti ja olen tehnyt hyvin paljon työtä hallinnossa, mutta myös ympäristökoulutuksessa. Olen Atenan yliopiston professori, työtän siellä, opetan siellä ympäristökemiaa ja oseanografiaa ja kestävää kehitystä ja olen myös hyvin paljon ollut mukana kansalaisjärjestöjen kansalaisyhteiskunnan järjestöissä ja erilaisissa vesikysymyksissä. Olen usean vuoden ajan työskennellyt useissa järjestöissä mukaan lukien Euroopan ympäristö toimistossa, jonka Kristian mainitsi, ja Minulla on suuri ja ainutlaatuinen kunnia edustaa tätä parlamenttia Euroopan ympäristökeskuksessa sen ensimmäisestä kokouksesta lähtien. Ja yksi niistä syistä, miksi minä olen hakenut uudelleen tätä tehtävää, on se, että minulla on se vaikutelma, että olen nauttinut tämän valiokunnan ja sen puheenjohtajien äh, luottamusta Ken Collinsista ja Jacksonista ja Joe niin asti. Ja minulla on myös se tunne, joka syntyy omistajuudesta, että olen puolestanne äh, toiminut tämän äh, keskuksen kehittämisen puolesta, joka mielestäni on menestyksekäs, huolimatta siitä, että tietenkin sitä voidaan aina parantaa, se on normaalia. Haluaisin myös sanoa, että päätin hakea uudelleen tätä tehtävää, koska uskon, että tämä on hyvin vaikea rooli edustaa teitä siellä. Selitän kohta ja meidän on saatava aikaan jatkuvuutta, koska tämä on hyvin hieno organisaatio, eikä kahdessa johtokunnan ja hallintoneuvoston kokouksessa vuodessa voi ymmärtää tämän järjestelmän monisyisyyttä ja lisäksi toteuttaa jotain, joten tarvitaan aikaa. Eli jos päätätte nimittää minut uudelleen, niin teidän täytyy todellakin nähdä, että koko tämä neljän ryhmä, nämä kaksi pysyvää ja kaksi varaa, jäsentä luovat ryhmän, jolla on täydentäviä kykyjä ja aikaa ja halua käyttää aikaansa noin kolme viikkoa per vuosi, jos ei enemmänkin, koska täytyy todellakin panostaa tähän, ei vain olla paikalla, lukea raportit, kommentoida, luoda yhteydet niiden kanssa, jotka jotka täällä parlamentissa ovat erityisen kiinnostuneita. Ja erityisesti, koska meillä oli mahdollisuus saada, eh, että herra Gerbrandi oli teidän edustajanne. No niin, puheenjohtaja eh, lopetan, oliko minulla neljä minuuttia, kolme minuuttia, niin se mitä halusin sanoa on otsikko on ö, asiantuntija, mutta meidän työmme siellä on olla teidän äänenänne. Meidät nähdään teidän edustajanne ja itse asiassa meidän täytyy toimia ymmärtääksemme hyvin kumpaakin osapuolta ja pitää yllä tasapainoa valiokunnan edustajan välillä ja jäsenvaltioiden edun välillä. Ja tämä on erittäin tärkeää, joten päätän tähän. Teillä on varmasti paljon kysyttävää ja voin puhua näistä kysymyksistä sitten vähän enemmän. Thank you. Every candidate has only three minutes. Kiitoksia. Joka ehdokkaalla on vain kolme minuuttia ja haluaisin, että kaikilla on samanarvoiset sama tilanne. Ja nyt menemme kysymyskierrokseen ja EPP-ryhmällä on ensin puheenvuoro. Edustaja Gardini. Allora, eh, Kiitoksia. Me ymmärsimme, että jos te jatkaisitte, te kyllä tiedottaisitte eh, valtaisasti mutta toivoisin myös, että kuuntelisitte. Se on, se on myös yhtä tärkeää kuin tiedottaminen. Ähm, sen lisäksi, että mikä koskee teidän kokemustanne vedestä, mitä muut ovat teidän, mitkä muut ovat teidän erikoisalaanne ja koska meidän täytyy optimisoida resursseja, jos teidän täytyisi keskittyä joihinkin prioriteetteihin, mitkä nämä prioriteetit olisivat? Herr bitte antworten Sie in one. pyytäisin, että vastaatte yhdessä minuutissa. I mentioned already. Niin, ensimmäinen asia, jonka jo mainitsinkin, on, että olen kattanut paljon muitakin aloja veden lisäksi. Eli tämä liittyy kaikkiin erilaisiin ympäristöseikkoihin, paljon asioita, jotka liittyvät metalleihin. Olen ollut tieteessä neuvontavassa komiteassa Euroopan unionin toksikologia-asioissa ja olen tehnyt paljon muutakin. On ollut paljon hallintotehtäviä muilla aloilla. Tämä ei nyt tarkoita sitä, jos ajatellaan tätä toista osaani kysymyksestä, eli prioriteetteja, niin tässä kuitenkin ongelmana tällaisen keskuksen organisaatiossa on, että ei pystytä rajoittamaan toimintaa, vaan on katettava paljon eri aloja siksi, että nämä ovat mukana Euroopan ympäristöpolitiikan aloissa. Eli on annettava tietoa sekä parlamentille että komissiolle ajotain ja on huomioitava myös maiden painopistealueet. Eli me olemme yhteydessä parlamenttiin tämän nimetyn henkilön kautta. Te ja puheenjohtajat nimittävät hänet ja tätä kautta sitten me viemme teidän prioriteettinne ympäristökeskuksen. Linda McEvan. Kiitoksia SND-ryhmästä Linda McEvan. You've been on the agency a long time on the board. Niin, olette olleet äh, tässä johtokunnassa jo pitkään. Kuinka tämä työ on muuttunut? Ovatko prioriteetit muuttuneet ja mikä, mitkä teidän mielestänne pitäisi olla tulevaisuuden prioriteetteja? There is uh, a, a big change. Muutoksia on ollut paljonkin. Aivan alussa voin kertoa, että tärkeimpiä ajatuksia oli, että parlamentin pitäisi olla ja Sitä pitäisi kuulla yhtä paljon kuin muitakin, erityisesti komissiota. Te pyysitte, että minä puhuisin täytätön panosta, eli politiikan täytäntöpanon seurannasta. Monen vuoden ajan tämä oli mahdotonta. Tesi, tämä on nyt sitten hyväksytympää on erilaista seurantaa, ei pelkästään mittaamista. Ja sitten tässä on toisaalta kansainvälinen ulottuvuus, joka mainittiin, eli Euroopan unionin ympäristödiplomatia kokonaisuutena. Nämä ovat uusia aloja, ja meidän on pyrittävä ymmärtämään paremmin niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on, ja on tasapainotettava toisaalta uuden tekniikojen käyttöön ja toisaalta tiedon anto suurelle yleisölle. Ja seuraavaksi kollega Gerbrandi liberaaliryhmän puolesta. Let me start by thanking Ms. Kiitos. Haluaisin kiittää ensiksi herra Skulusta hänen tekemästään työstä kaikkina noina vuosina meidän puolestamme ympäristökeskuksessa. Olen nähnyt tätä työtä vain kahden puolen vuoden ajan, mutta olette varmasti ollut hyvin aktiivinen keskuksessa No, minulla ei oikeastaan ollut paljon kysymyksiä, koska olemme tehneet tiivisti työ, yhteistyötä kahden ja puolen vuoden ajan. Ehkä ihan vain kollegoiden puolesta, niin onko teillä sellainen tunne, että ympäristökeskuksesta voisi tulla vielä voimakkaampi elin vai pitäisikö sen pitäytyä siinä roolissa, joka sillä on nyt? I think that it can be Uskon, että se voisi olla vahvempi menemättä yli sen, mitä asetuksessa määritellään. Siitä voi tulla tehokkaampi. Meidän täytyy virastona olla näkyvämpiä pääkaupungeissa sillä tavoin, että osa siitä työstä, jota me teemme, sitä ei hyödynnetä ja Tämä äh, on yleensä pääkaupunkien vastuulla, mutta meidän virastona on tehtävä vähän enemmän tämän asian suhteen, ei ole netin kautta ja äh, muiden tapojen kautta. Meidän täytyy myös ottaa yhteyttä muihin sidosryhmiin proaktiivisemmin. Kaikki tämä voidaan tehdä tämän oikeudellisen puitteen sisällä ja tämä vahvistaisi virastoa. Ja lisäksi te tiedätte eh, hyvin, että on joitakin osa-alueita, joissa meidän täytyy rajoittaa toimintaamme vahvistaaksemme eh, yksittäisiä osa-alueita, jossa innovatiivista työtä tarvitaan. Yksi pääongelmista, tai ei ongelmista, vaan haasteista keskukselle on, että meidän täytyy olla maailmanlaajuisesti huippuluokkaa koska EUn täytyy olla johtaja ja meidän on pidettävä se aina mielessä. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreä ryhmä Satuhassi. Thank you. Kiitos. Professori Skulos, minä haluaisin nyt kysyä, koska olette jo useamman vuoden ajan olleet johtokun, ollut johtokunnassa, mikä on mielestänne suurimpia saavutuksianne ja tärkeimpiä kehityskulkuja koko keskuksessa tuon aikana? Think, uh, quite honestly, um, uh... No, minä olen sitä mieltä, että jos käytte ympäristökeskuksessa, niin voitte havaita, että siellä parlamentin kannat tulevat esille. Ja minä uskallan sanoa, että ne tulevat yhtä hyvin kuuluviin kuin komission kannat. Ja tämä on tärkeää. Samanaikaisesti olemme saaneet aikaiseksi yhteistyö ja yhteisymmärrys kulttuurin. Tämä on tärkeimpiä saavutuksia. Minun panokseni siis on johtanut tähän, jos puhutte yleensä koko keskuksen aikaansaannoksista, no niitä on paljon tietysti. Ensinnäkin, että meillä on olemassa luotettavaa tietoa, joka ei nyt enää ole pelkkää tietoa, vaan josta on tulossa kunnon tulkintaa ja sanoinpa mm, aika hyödyllisiä skenaarioita päätöksen tekijöille. Ja samanaikaisesti on löydetty aikaa huomioida parlamentin lisäpyynnöt työsuunnitelman kautta. Eli tällä tavoin pystytte osallistumaan. Paljon kiitoksia. EFD, GUE ja ECR-ryhmä ei vieläkään ole paikalla, joten Annamme jälleen SND-ryhmälle puheenvuoron. Linda Emmen, haluatteko vielä puheenvuoron? Ei, eikä myöskään edustaja Gardini. Sitten kiitän teitä sydämellisesti esityksestänne ja kysymysten, kysymyksiin vastaamisesta. Ja sitten menemme kuudenteen ehdokkaateen Pierre Vellinga. Tulkaa tänne eteen ja kun olette valmiita, voitte aloittaa. Können Sie starten. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Onpa mukava olla täällä. Tässä on koiteltu teidän kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttänne, mutta haluaisin esittäytyä. Minä henkilökohtaisesti olen hyvin sitoutunut ympäristöön ja sen takia haluaisin tehdä töitä töille ja tehdä teille töitä ympäristökeskuksessa. Tämä on kolme syytä, minkä takia olen niin sitoutunut ympäristöön kolmella tasolla myös kotona omassa kylässäni. Minä asun Alankomaissa maaseudulla. Suojelen siellä ympäristöä ja maisemaa, mutta myös kansalaisena. Olen aktiivisesti mukana monissa kansalaisjärjestöissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Ja olen myös perustanut joitakin kansalaisjärjestöjä yhdessä tutkijoiden kanssa esimerkiksi integroidin arvioinnin eurooppalaisen foorumin. Ja yhdessä näiden monien instituutien, niin kuin Tindall Centerin ja Anshore ja Rikoma Tannin kanssa ja Eko-instituutin kanssa Saksassa, niin olemme miettineet, miten nämä ympäristökysymykset saataisiin nivottua EU-tasolle. Olen ollut puheenjohtajana 97-2005 ja nytkin sitten ympäristökeskus näyttää, käyttää vielä tätä mm, verkoston metodia. Ja olen ritoutunut myös siihen, että parlamentille pitää olla voimakas rooli ympäristökysymyksissä jäsenvaltioissa mm, harmonisoidun osalta ja tietysti myös kansainvälisissä kysymyksissä, niin kuin Durbanin ja muiden yleissopimusten osalta. Ja ympäristökeskus on voimakas väline, jolla voidaan parantaa laatua ja tehoa myöskin ympäristölainsäädännössä. Ja olisi kunnia edustaa teitä siellä. Ja itse olisin vuorovaikutuksella teidän että Tulisin tänne, ei teidän tarvitse olla minun pakelle, niin Mä tiedän, missä te olette. Tulisin tänne muutaman kerran vuodessa ja myös olisin tekemisissä lehdistön kanssa ja käyttäisin tietoja viestintätekniikkaa. tekniikkaa ja katsoisin, miten voin paremmin teitä edustaa. Eli kaksi syytä. Yksi on siis tämä henkilökohtainen sitoumukseni ja toinen on voimakas uskoni EU-hun ja ympäristöpolitiikan. Kolmas on se, että voisin käyttää omaa henkilökohtaista tietämystäni paremmin hyväksi EU-tasolla. Viimeisen 30 vuoden ajan olen saanut paljon kokemusta ympäristötieteistä, erityisesti politiikan, äh, ympäristöpolitiikan rajapinnoista. Olen tehnyt 20 vuotta yhteistyötä ympäristökeskuksen kanssa, eli siis ihan sen alusta lähtien, alusta lähtien. ja nyt kun olen äh, Alankomaiden ympäristöministeriön johtaja, niin silloin kun puhuttiin, että mihin tämä äh, ympäristökeskus sijoitettaisiin, niin silloin keskusteltiin Barcelonasta Kööpenhaminasta Budapestistakin vissiin, niin silloin mm, jo puolsin kovasti tätä ympärikeskusta ja myöhemmin nyt sitten tutkijana ja olen myös kansallisen tutkimusohjelman johtaja ilmastonmuutoksesta Alankomaissa. Se on iso hanke, joka tekee yhteistyötä myös parlamentin, Saksan ekoinstituutin, Espanjan ja Puolan kanssa. Ja Alankomaissa teen yhteistyötä monien ministeriöiden kanssa, eh, vesi, liikenne ja niin edelleen. Olen neuvoa, neuvonantajana ilmansastekysymyksissä, vesistökysymyksissä, suojelussa ja niin edelleen. Niin, sitten vielä. Toivottavasti voin tehdä töitä teille ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you, Mr. Kiitoksia. Ja nyt aloitamme tämän menettelymme kysymyskierroksen ensin edustaja Gardini EPP-ryhmästä. Grazie. Niin, kiitoksia. Tässä vaiheessa on vähän vaikea esittää kysymyksiä, mutta haluaisin, no vasta sitten useisiin kysymyksiin, jotka olisin halunnut esittää, mutta haluaisin, että tarkemmin kuvailisitte tämän suhteen sen välillä, mikä on tämä tiedemiehen objektiivisuus olla osapuolten yläpuolella. Miten tämän tiedon voi sitten sitä voi soveltaa Euroopan politiikassa, koska joskus kansalaisjärjestöjen, politiikkojen ja tieteilijöiden välillä syntyy ikään kuin hyvin abstrakteja yhteyksiä. En tiedä oikein, osasinko selittää tarkkaan tätä. Yeah, thank you for your question. Kiitos kysymyksestä. Ymmärrän kyllä täysin, että parlamenttina teitä pommitetaan tiedolla ja ehdotuksiin ja tässä mielessä keskus voi nimenomaan auttaa keskittymään aiheeseen. Pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä kansallisten instituutien kanssa. Alussa työskentely tapahtui aika lailla ikään kuin erisenä saarkkeena. Nykyään nämä kansalliset instituutit ovat paljon paremmin mukana, mutta mistä tuntuu, että kansalliset parlamentit ja kansalaisjärjestöt ja keskus, niiden välillä ei ole yhteyttä. Tiedän, että tässä on rahaongelma, mutta tähän tarvitaan nyt jonkunlainen konsensus tutkimusinstituutin välille sen suhteen, mikä on tärkeää, minkälaisia skenaarioita on. Eli keskus voi näin auttaa teitä keskittymään tärkeimpiin ehdotuksiin, enikään hulluihin ehdotuksiin. Thank you on behalf of the SD group. Kiitoksia SND-ryhmän puolesta Linda McEwen. I mean, you clearly, you're, you're extremely active in your own country. I... Niin, olette hyvin aktiivinen omassa maassanne. Onko teidän mielestänne ympäristökeskuksen työ hyödyllistä? Käyttäisittekö te näitä työn tuloksia? Jos ei, niin minkälaisia muutoksia tarvittaisiin? Kuka on sen tärkein asiakaskunta? Ketä varten se työskentelee ja mitä se yrittää tehdä? My country on environmental issues, the Netherlands. It was one of... Mani, ympäristökysymyksissä Alankomaat oli, yhdessä, oli eh, yksi edistyksellisistä maista ja monet tiedoistamme vietiin virastoon. Nyt tilanne on toisinpäin. Politiikka on jälkijunassa Alankomaissa. Me tarvitsemme teitä ja ympäristökeskusta, jotta asiat pysyisivät esillä oikealla tavalla. Ja uskon todellakin, että tällä keskuksella on erittäin tärkeä rooli pitää Eurooppa yhdessä pohjoinen ja etelä harmoniassa ja sen täytyy tehdä yhteistyötä kansallisten instituuttien kanssa, ei pelkästään Euroopan unionin perinteisellä alueella, vaan vahvemmin eh, entisissä Itä-Euroopan maissa ja myöskin eteläisissä, jotta voidaan nähdä, että voitte tehdä tehokasta työtä. Voimme oppia virastosta, mutta sen täytyy myös edetä siellä hyvin paljon keskitytään vaikutusten arviointiin, mutta meidän täytyy luoda skenaarioita vihreää teo- taloutta varten, mikä on elintarvikkeiden tuotannon tulevaisuus Euroopassa, miten se voidaan yhdistää maanviljelijöiden tarpeisiin. Thank you, Chairman. Very much, Mr. Fellingha, for your, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos oikein paljon herra Fellinga tästä hyvin selvästä esityksestä. Teillä on hyvä tieteellinen tausta ja paljon kokemusta kansallisella ja kansallisella tasolla. Tämä tuli hyvin selväksi. Joihinkin vastauksiini jo vastasitte edellisellä kierroksella. Minä haluaisin nyt kysyä muun muassa seuraavaa. Mitkä ovat tärkeimmät haasteet seuraavien vuosien aikana ja miten ne heijastuvat keskuksen työhön? Voidaanko työtä parantaa? No, minusta tuntuu, että minä näen näitä haasteita nyt oikeastaan. Siis öö, vielä heijastuneena ilmastonmuutos on paljon esillä ja että mitä pitäisi tehdä. Öö, Eli miten ratkaisuja, miten voidaan harmonisoida Euroopan politiikkaa ja miten tämä hiilidioksidipolitiikka voidaan yhdistää ilmaston saasteisiin, kestävyyteen ja energian toimitusvarmuuteen ja riippumattomuun Euroopassa. Eli eh, tässä ilmastonmuutoskysymykset pitäisi yhdistää talouteen, eli siis vihreän talouden kysymykset. Ja sitten toisekseen yhteydet elintarvikkeiden eh, resurssien eh, talouteen ja sitten maaseudun ylläpitämisen Euroopassa. Ja sitten teidän valiokunnassa voitaisiin miettiä, että mitä uudet ympäristökysymykset, niitäkin on, niin kuin esimerkiksi ö, muovisoppa ö, ö, vesistöissä ja sitten nanohiukkaset. Eli Näistäkin ympäristökeskus voisi tehdä tutkimusta sitten esimerkiksi syvän tutkimuksen kaivannaisteollisuudesta ja niin edelleen. Eli tällaisiakin kysymyksiä on, joita voitaisiin ottaa esityslistalle. Thank you for the Green Group. Kiitoksia sitten vihreästä ryhmästä Satu Hassi. Thank you. Kiitos. Professori Föllinga, ansioluettelostanne näkee, että teillä on paljon eri johtokunnan jäsenyyksiä ja neuvoa antavien lautakuntien jäsenyyksiä. Saimme kuulla professori Skulosilta, että aktiivijäsenyys keskuksen johtokunnassa tarkoittaa ainakin kolmen viikon työrupemaa per vuosi. Luuletko, että teillä todella on noin paljon aikaa käytettävissänne? Uh, Kiitoksia. Tämä on hyvä kysymys. Minä olen 62-vuotias ja aion tällä viik- tänä vuonna jäädä uh, päiväksi viikossa eläkkeelle yliopistoja osallistua enemmän muuhun uh, työhön ja ensi vuonna ehkä kaksikin päivää, joten mielestäni tämä on mahdollisuus minulle ja kolme viikkoa vuodessa on täysin mahdollinen, koska olen sitoutunut siihen, että siirtyisin hiukan enemmän tästä Alankomaan työstä Euroopan politiikan työhön. CR, QE on... ECR, QE ja EFD-ryhmät eivät vieläkään ole paikalla, joten jos haluatte, niin SND-ryhmä voi vielä esittää kysymykseni. Linda McEvan ei kysymystä. Anteeksi. Kollega Karini ei kysymystä. Sitten olemme päässeet tämän kuulemisen loppuun. Kiitän teitä sydämellisesti myöskin herra Velinga ja kaikkia ehdokkaita, jotka ovat tänään puhuneet meille ja vastanneet kysymyksiimme ja ovat valmiita ryhtymään tähän tärkeään tehtävään. He ovat asettautuneet ehdolle. Nyt sitten koordinaattorien kokouksessa tästä keskustellaan täällä parlamentissa. Keskustellaan siitä, kenet valitaan. Kiitoksia vielä kerran ja hyvää kotimatkaa. Für die Koordinatoren Noch eine Information, die Koordinatorensitzung findet wie geplant um 18.30 Uhr statt, hier im Raum 4Q2. Koordinaatorin kokous äh, on kello 18.30 täällä salissa 4Q2. Matthias, maybe, maybe we could phone the other coordinators and see if they can come now. Matias, ehkä voisimme soittaa muille koordinaattoreille ja äh, katsoa, voisivatko he tulla tänne nyt. Etkö usko, että voimme tehdä niin? No voimme lähettää sähköposti. Tämä on vaikea yritys saada kaikki koordinaattorit tänne, joten pelkään pahoin, että siihen menee puoli tuntia. Ehkä sihteeristä voi lähettää sähköpostin ja sitten jos kaikki ovat paikalla, niin, niin aloitamme sitten. Ehkä on parempi, että aloitan sitten kello 18.30.